je vous propose de... No niin, ehdotan, että aloitamme päivän työt, koska tänne on tulossa Espanjan edustajia muutaman kymmenen minuutin päästä. Katsotaanpa ensin koordinaattoreiden kokouksen tuloksia eiliseltä. Ensin Rova de Verac puhui sopimuksesta, jonka hän on tehnyt neuvoston kanssa, neuvotellut neuvoston kanssa. Siinä puhuttiin näistä kannoista, joita koordinaattoreilla oli. Tämä menee sitten komission toinen syyskuuta. Ja äänestys tästä mietinnöstä, siviiliilmailumietinnöstä, on täysistunnossa 11. syyskuuta tai siis toinen syyskuuta, anteeksi. Meillä oli myös keskustelua esittelijöiden nimittämisestä. Ensimmäinen mietintö koskee Eurooppaa turismikohteena, matkailukohteena. Euroopan uusi matkailuagenda, se meni EPPlle ja sitten mietintö vuoden 2009 valiokunnan toimista. Siitä keskusteltiin myös. Sitten meillä oli mietintö kilpailupolitiikasta vuodelta 2009. Päätös oli sellainen, että Tämän mietinnön ottaa EPP. Siellä tehtiin vaihto. Vihreät ja EPP tekivät vaihdon niin, että vihreät ottavat kilpailupolitiikkamietinnön vuodelta 2009 ja he vaihtoivat sen tiedonantoon puhtaiden ajoneuvojen strategiasta ja energiasta. Ja se meni nyt sitten vihreille. Eikö näin? Sitten oli mietintö toimintasuunnitelmasta, satelliittinavigointijärjestelmästä, mitä tulee kuljetukseen, ja se meni sosialistien ja demokraattien ryhmälle mietintö kohesio politiikan soveltamisesta vuosille 2007-2013 meni GUE-ryhmälle. Ja sitten EFDlle mietintö, joka koskee EFDlle myös yksi mietintö Sitten Lissabonin sopimuksen alaiset ilmailusopimukset se puheenjohtajalle, koska mikään ryhmä ei ilmaissut mielenkiintoa tätä mietintöä kohtaan. Sitten puheenjohtaja ilmoitti koordinaattoreille, että koordinaattoreiden kuluja ja määrärahoja lisätään. poskion on koordinaattorina tässä ilmatilan lohkot asiassa. Michel kertoi koordinaattoreille, että Ukrainan ja Austrian Airlinesin välillä on ollut kinaa näistä toiminnallisista ilmatilan lohkoista. Ja siellä on tehty jonkinlainen sopimus, johon neuvottelut jatkuvat, eikö näin ollut? herra Van Dallenille tuli sitten meriasiat. Hän puhui niistä. Ja toivon mukaan tämä saadaan tehtyä sitten varapuheenjohtajan toimesta. Sitten suullinen kysymys postipalveluista. Puheenjohtaja esitti siihen ehdotuksen ja valiokunta keskustelee siitä ja koordinaattorit hyväksyivät sen, mitä oli jo kirjoitettu. Sitten meillä oli hiukan muutoksia. näihin asiakirjoihin, joista oli, ja kirjeisiin, joista keskustelimme. Puheenjohtajamme lähetti kirjeen. Se keskit, koski tätä ensimmäistä rautatiepakettia. Ja tämä tuli siis valiokunnan puheenjohtajalle. Koordinaattorit keskustelivat tästä kirjeestä. Ja puhumme siitä, voidaanko tästä teidän mietintö tästä ensimmäisen rautatiepaketin uudistamisesta tai tarkistamisesta. Rova Duron sai kirjeen koskien kokousta kansalaisten kanssa. Tämä koski köyhyysasioita niin, että Rova Dyran pääsisi kenties tähän valiokuntaan vieraksi seuraavan kokouksen toinen syyskuuta. Saimme tietoja myös ryhmästä ja myös näistä kompromissitarkistuksista. Tämä koski siis STOA-ryhmää. Siellä oli paljon tarkistuksia, yli 50. Ja olemme sitä mieltä, että lykkäämme hiukan tuota tarkistusten määräaikaa kolmanteen syyskuuta, koska meillä on näin paljon näitä tarkistuksia mutta muutoin odotetaan normaalia menettelyä tässä valiokunnassa. Käydään ne läpi sitten keskustelun aikana. Herra Kramer kertoi, että heillä on ongelma Kreikan, kreikkalaisten junalinjojen kanssa. Siellä on suljettu yksi reitti. Hän puhui tästä aiheesta. Ja tästä asiasta voidaan myös valiokunnassa keskustella. Herra Karaui puhui tai kertoi puheenjohtajalle seuraavasta valiokunnan vierailusta tai vierailusta vuonna 2011. Puhuimme vierailijoiden ja osallistujien määrästä, onko se viisi vai enemmän, saammeko enemmän, enemmän näitä vierailuja, mutta niin, että niissä on vähemmän osallistujia vai sitten toisinpäin. Tästä keskusteltiin. Tämä on varmasti hyvin ajankohtainen aihe vielä tänäänkin. Ja herra Grosch puhui aiheesta, josta varmaan keskustellaan vielä paljon, nimittäin niin sanoin tosiaan, että keskustellaan näistä alueellisista kohesiorahastoista ja rakennerahastoista, erityisesti mitä tulee liikenteen infrastruktuuriinvestointeihin. Alueiden komitealla on tässä myös oma osansa. Siellä on ollut hiukan epäsopua, koska ilmeisesti tämä aihe on sellainen, että siihen on tehty, sen suhteen on tehty tarkistuksia mietintöön. Ja tämä valiokunta joutuu niihin ottamaan kantaa. Siellä on kompromissitarkistuksia. Tämä on siis hyvin vaikea ja monimutkainen aihe. Ja kuten jo sanoin, myös alueiden komitea käsittelee tätä. Tässä siis mm-hmm. koordinaattoreiden kokouksesta. Olkaa hyvä. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Übersetzungsfehler war oder äh, wir hatten nicht Äh, beschlossen, dass eine mündliche Anfrage gestellt werden soll wegen der Situation. Oh. Esittäisimme suullista kysymystä. Niin en tiedä, oliko tässä kysymys äh, tulkkausvirheestä, äh, vaan me, että esittäisimme suullisen kysymyksen vai vaan, että lähetämme kirjeen, niin kuin pöytäkirjassa lukee. Varmaan lipsahdus tuolta tulkkikopista. Oui, absolument d'accord, c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, on écrit une lettre. Niin, niinhän minä sanoin. Ö, valiokunta sai siis tästä tietoja, mutta tästä ei ollut mitään suullista kysymystä, vaan nimenomaan tämä kirje, koska se koskee nimenomaan yhtä, yhtä maata ja, ja kahta reittiä siellä. Oliko muita kysymyksiä näistä aiheista? Yeah, thank you, Chairman. Uh, <clears throat> I'd just like clarification, really.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 avec beaucoup de prudence. Niin, minähän sanoin, että tähän asiaan tuli siis ehdotus. Ja se tuli siis aluekehitysvaliokuntaan niin, että tapaisimme heidät, eli tämä valiokunta ja aluekehitysvaliokunta tapaisivat jo, ja keskustelisimme siellä sitten – siitä, miten näitä aluekehitysvaroja käytetään, mitkä ovat ne prioriteetit ja prioriteettiverkostot, joihin varat ohjataan. Tämä tehdään sen vuoksi, että tällä hetkellä siellä käytetään vain pieni osa tai osa tästä, näistä varoista tähän verkostoon, joten siksi asiasta täytyy keskustella. Keskustellaan ikään kuin alueiden, aluekehitysvaliokunnan suvereniteetista. Meidän pitää pystyä löytämään jonkinlainen ratkaisu heidän kanssaan, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla käyttää näitä varoja. Pelkona tässä on nyt se, että osa heidän varoistaan ikään kuin vedetään takaisin ja sitten ne laitettaisiin kuljetusrahastoon. Se ei tietenkään mene niin. Me haluamme keskustella siitä, miten näiden varojen paras mahdollinen käyttö voidaan taata. Can I just come back, are you... Vielä sen verran tästä, että tässä, tässä nyt tässä tätä käännös häikkää ehkä. Tässä viittaatte alueiden komiteaan eikä aluekehitysvaliokuntaan Siis mihin, mihin te nyt viittaatte? Aluekehitysvaliokuntaan vai alueiden komiteaan? Minä puhun nyt Regi-valiokunnasta, eli siis aluekehitysvaliokunnasta. Bien, y a-t-il d'autres... No niin, oliko vielä muita kysymyksiä? Jokin asia, joka jäi vielä epäselväksi kenties? Jos muita kysymyksiä ei ole, niin sitten vuoro Espanjalle edellisenä puheenjohtajavaltiona. En tiedä, ovatko he vielä täällä. 9.30 heidän piti tulla kertomaan kuljetusasioista tälle valiokunnalle. Ja sitten iltapäivällä tänne tulee Belgian edustajia nykyisen puheenjohtajavaltion edustajia. Tässä odottaessa voitaisiin ehkä ottaa kuppi kahvia, mutta en tiedä onko sitä. Espanjan ministeri on kuitenkin tietoinen mukaan jo rakennuksessa.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 No niin, hyvät naiset ja herrat, nyt meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi tänne herra Blanco, joka on Espanjan liikenneministeri ja myös maailmanmestareiden edustaja, joten olkaa tarkkana. Niin, aplodit. Niin, herra ministeri, tehän olette nyt puolivuotisen puheenjohtajakautenne lopussa. Kiitoksia, että olette tulleet tänne vielä kerran kertomaan tästä työstä meille ja vastaamaan edustajien kysymyksiin. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitokset näistä onnitteluista maailman parhaalle jalkapallojoukkueelle. Olen todella tyytyväinen siitä, että voin olla tässä parlamentissa tänään uudelleen kertomassa teille yhteenvetoa niistä saavutuksista, joita Espanja sai aikaan sen puolivuotiskauden aikana, jolloin se oli Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona. Kuten ensimmäisellä käynnilläkin kerroin tammikuussa, Espanja oli suunnitellut hyvin kunnianhimoisen prioriteettilista ohjelman, ja nyt voin kertoa, tai kerroinkin jo niistä maaliskuun lopussa näistä saavutuksista tuossa puolivälissä. Hyvät naiset ja herrat, uskon vilpittömästi, että komission avulla ja tämän parlamentin tuella olemme saaneet aikaan tai toteuttaneet valtaosan niistä tavoitteista tyydyttävällä tavalla, jotka silloin asetimme. Näitä asioita on vahvistettu huolimatta niistä ö, ähm, asioista, joita myös viime kuukausina on tapahtunut. Viittaan tietenkin siihen kriisiin, joka oli ennen kuulumaton, joka kohdistui eurooppalaiseen ilmatilaan silloin, kun islantilainen tulivuori purkautui viime huhtikuussa ja vaikeutti voimakkaasti tämän puheenjohtajakauden ponnisteluja. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun toinen, toisen maailmansodan jälkeen eurooppalainen ilmatila suljettiin. Tuon kriisin aikana Espanja puheenjohtajavaltiona teki yhteistyötä komission kanssa ja jäsenmaiden kanssa ja se aktivoi välittömästi kaikki eurokontrollin eri mekanismit ja pyrimme takaamaan matkustajien turvallisuuden. Meillä oli kaksi ylimääräistä kokousta liikenneneuvoston puolella 19. huhtikuuta ja 4. toukokuuta ja me pidimme nämä osittain videokonferenssina ja sillä tavalla pystyimme vastaamaan tähän syntyneeseen kriisiin. Silloin kun tilanne sitten vihdoin saatiin ratkaistua, ymmärsimme, että oli todella tärkeä hetki pohtia tätä kriisiä globaalilla tavalla ja niinpä teimmekin yhdessä komission kanssa johtopäätökset, jotka esiteltiin ja hyväksyttiin 24. kesäkuuta ja tällä tavalla voimme saavuttaa tiettyjä mekanismeja, joilla voimme vastata mahdollisiin tuleviin vastaaviin kriiseihin. Olemme vahvistaneet teo, tieteellisteknistä metodologiaa. Haluamme myös turvata matkustajien oikeudet mahdollisimman hyvin ja haluamme vahvistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä ja ottaa huomioon sen kokemuksen, jota, jota tämä kriisi meille antoi. Haluamme myös kehittää eurooppalaista ö, liikkuvuussuunnitelmaa. Lisäksi haluamme korostaa toimia, jotka liittyvät yhteiseen eurooppalaiseen ilmatilaan. Haluamme luoda yhteisen kriisinkoordinointiyksikön ja nimetä tällaisen henkilön, joka hallinnoi näitä kysymyksiä. Ja tässä otetaan huomioon myös ESAn uudet toimivaltuudet. Kuten tiedätte, yhteisen eurooppalaisen ilmatilan ajatus on saanut uutta vauhtia Espanjan puheenjohtajakaudella. 26. Hel- eh, helmikuuta hyväksyttiin niin sanottu Madridin julkilausuma, jossa tehtiin, luonnosteltiin tiekartta, kohti, joka johtaa kohti todellista eurooppalaista yhteistä ilmatilaa. Ja tämä tietenkin sai vauhtia myös tulivuoripurkauden purkauden, purkauksen aiheuttamasta kriisistä. Nyt ö, näitä lennonvalvontakeskuksia vähennetään 69 ja tämä CESAR-teknologinen systeemi pystyy, sen avulla pystytään vähentämään tai laskemaan reittihintojen kuluja ja vähentämään kymmenellä prosentilla ympäristövaikutuksia. Nyt voidaan arvioida, että kulujen vähennykset tulevat olemaan 5,5 miljardin euron luokkaa. Samalla voidaan kuitenkin kilpailukykyä ja tehokkuutta parantaa. Tämä liittyy hyvin läheisesti ajatukseen siitä, että meillä on yhtenäismarkkinat ja yhteinen valuutta, mutta toistaiseksi meillä ei ole vielä ollut yhteistä ilmatilaa. Me pyrimme toimimaan jatkossakin niin, että tämä tavoite saavutetaan. Me olemme eläneet suuren, suuren kriisin, olemme käyneet sen läpi, mutta tällä tavalla olemme myös voineet lähestymään, olemme voineet lähestyä tätä yhteisen ilmatilan tavoitetta. Euroopan laajuiset verkot ovat tällä hetkellä ajankohtaisempi aihe kuin koskaan aikaisemmin. Meillä pitää olla vakaa eurooppalainen verkosto, joka toimii yhteen. Me järjestimme 8. ja 9. kesäkuuta kokouksen Zaragoza:ssa. Siellä oli paikalla myös komission edustajat ja siellä analysoimme tämänhetkistä ja tulevaa Euroopan laajuisten verkostojen pakettia. 4. toukokuuta komissio hyväksyi asiakirjan, jossa nämä pääviivat on hahmoteltu. Siellä korostetaan ympäristön kestävyyttä, eri liikennevälineiden yhteensopivuutta ja kulujen optimointia – Metodologian valinta on tärkeä kysymys ja sitten täytyy määrittää ne tietyt väylät ja käytävät, jotka ovat tärkeitä tulevan, tulevien eurooppalaisten verkkojen pohja. Välimeren käytävä on jo kysymys, jota on käsitelty ja olemassa olevat prioriteetit saavat seuraa uusista prioriteista, jotka otetaan huomioon ö, ö, strategisten kriteereiden pohjalta. Lisäksi rahoituspuolella perinteisten rahastojen lisäksi olemme pohtinut, pohtineet mahdollisuutta luoda uusia rahastoja tai uusia ponnisteluja olemassa olevien hankkeiden rinnalle. Meidän täytyy taata se, että olemassa olevat rahastot ovat sellaisia, että niissä, niiden varoja käytetään oikealla tavalla vakauden vahvistamiseksi. Olemme myös saaneet aikaan tärkeitä askeleita palveluiden vapauttamisessa ja kansainvälisen yhteistyön puolella. Me saimme aikaan sopimuksen ilmaliikenteen alalla USAn kanssa ja tämä allekirjoitettiin 24. kesäkuuta Luxemburgin neuvoston, neuvostossa. Meillä on ollut kokouksia, joita joissa komissio, parlamentti ja neuvosto ovat olleet aktiivisesti mukana. Me olemme myös ole pitäneet näitä kokouksia Washingtonissa, Madridissa ja Brysselissä. Herra Lahoud USAsta on myös ollut paikalla. Uusien reittien avaaminen on asia, joka sisältyy näihin mainittuihin sopimuksiin. Haluamme vahvistaa yhteistyötä molemmilla puolilla Atlanttia. 18. kesäkuuta on myös saatu aikaan muistio, joka koskee yhteistyötä I plus D kysymyksessä. Ja tämä on siis USAn kanssa tehtävää yhteistyötä ja siellä CESAR ja Next Gen on myös sisällytettynä mukaan. Me saatoimme myös allekirjoittaa Rio de Janeirossa 24. toukokuuta yhteisen julkilausuman, yhteisen julkilausuman Brasilian ja EUn välillä. Ja molemmat osapuolet allekirjoittivat horisontaalisen sopimuksen ilma, ilmailualan palveluiden ja operatiivisen turvallisuuden alalla. Tämä askel on tärkeä ja se varmasti heijastuu vastaisuudessa sopimuksena, jonka voimme tehdä Brasilian kanssa. Ilmaliikenteen puolella on saatu aikaan myös kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuspakettiin. Me olemme käsitelleet ensimmäisessä käsittelyssä asetusta, joka koskee tutkimusta ja onnettomuuksien ehkäisyä siviiliilmailun puolella. Meillä on myös toimenpiteitä, jotka kohdistuvat ähm, matkustajien turvallisuuteen. Viime aikoina äh, kysymykset ovat olleet voimakkaasti esillä onnettomuustapauksissa. Espanja äh, on myös käsitellyt turvallisuuslaitteiden kysymystä ja siinä on otettu myös taloudelliset vaikutukset huomioon. Olemme sopineet siitä, että jatkamme komission ehdotusten tutkimista, jotta kysymykset turvallisuuden alalla voitaisiin käsitellä harmonisoidulla tavalla ja voitaisiin parantaa ja turvallisuutta ja vähentää käyttäjien ongelmia. Korunjan kokouksessa pohdimme ja keskustelimme Euroopan tasolla kaupunkiliikkuvuuden kestävästä ja tehokkaasta kehityksestä. 24. kesäkuuta saimme aikaan johtopäätökset tarpeesta koordinoida hallinnollisia, julkishallinnon toimia tällä alalla, jotta voidaan vahvistaa ja helpottaa kaupunkiliikkuvuuden parantamista ja julkisen liikenteen tehokkuutta. Nämä käynnissä olevat toimet ovat läheisesti yhteydessä niihin toimiin, jotka liittyvät matkustajien oikeus, oikeuskysymykseen. Me olemme pian hyväksymässä asetuksen, joka koskee linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia. Olemme myös ponnistelleet voimakkaasti neuvotteluissa asetuksesta, joka koskee matkustajia, matkustajia jotka matkustavat meriteitse. Ja kuudes kesäkuuta, 6. heinäkuuta käsitettiin tätä kysymystä myös tässä parlamentissa. Haluaisin kertoa myös vielä muista kysymyksistä, jotka tällä puheenjohtajakaudella on, on, joita on viety eteenpäin. Olemme ponnistelleet myös rautatieliikennettä koskevan tavarakuljetuksen asetuksen parissa ja komissio Neuvosto ja parlamentti ovat tehneet yhteistyötä siinä määrin, että Belgian puheenjohtajakaudella tämä teksti voidaan hyväksyä. Olemme myös saaneet aikaan sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Jo, asiakirja, tai tuo sopimus koskee meriturvallisuutta ja tehokkuutta. Lisäksi olemme päässeet sopimukseen parlamentin ja neuvoston direktiivistä, joka koskee tällaisia siirrettävissä olevia ryhmiä. Haluaisin kertoa teille, tai halusin tulla kertomaan teille näistä saavutuksista – joita puheenjohtajakaudella on saatu aikaan ja niissä, niiden mukaan täytyy muistaa myös edistys, jonka olemme voineet saavuttaa Galileo-ohjelman osalta, koska teimme yhteistyösopimuksen Norjan kanssa. Lisäksi olemme neuvotelleet Sveitsin kanssa ja olemme myös neuvotelleet 1321 kautta 2004 asetuksen muuttamisesta. Se koskee satelliitin kautta tapahtuvaa radionavigointia. Haluamme myös kehittää älykkäitä liikennejärjestelmiä. Saimme aikaan sopimuksen toisessa käsittelyssä tältä alalta ja sen hyväksyi myös Euroopan parlamentti 6. heinäkuuta. Haluaisin lopuksi sanoa, että yhteistyö komission kanssa on ollut hyvää ja varapuheenjohtaja Kallas on suhtautunut hyvin myönteisesti yhteistyöhömme. Samoin yhteistyö kollegoiden kanssa eri jäsenvaltioissa on ollut hedelmällistä ja lisäksi tämän valiokunnan puheenjohtaja herra Simpson, joka tänään ei ole paikalla, on myös osoittanut erittäin hyvää yhteistyöhenkeä. Haluan toivottaa onnea seuraavalle puheenjohtaja valtiolle Belgialle ja samoin Unkarille. Haluan toivottaa heille menestystä heidän työssään, koska menestys heidän työssään on myös menestystä koko unionin kannalta. Olemme laatineet hyvin kunnianhimoisen ohjelman liikenteen alalla ja uskon, että tulokset, jotka olemme saaneet aikaan, ovat merkittäviä. Olemme saaneet kestävämpää, integroidumpaa liikennepolitiikkaa ja tämä tulee olemaan kaikkien eurooppalaisten kansalaisten hyödyksi. Kiitoksia. Euh, Kiitos herra ministeri tästä hyvin yksityiskohtaisesta puheesta. Ja se osoitti, että puheenjohtajuus on ollut onnistunut. Nyt puheenvuoro eri ryhmien koordinaattoreille. Voitte esittää kysymyksiä tai kommentteja. Grandes Pascal, EPP. Kiitoksia puheenjohtaja Tervetuloa tähän taloon, herra ministeri. Tämä on muistaakseni kolmas kerta, kun olette täällä paikalla. Ja teillä on todellakin hyvä asenne tämän, tämän parlamentin suuntaan. Hyvät naiset ja herrat, te tiedätte, että ministerillä on paljon muutakin seurattavaa ja kyllähän tämä viime viikonlopun ottelu Hollantia vastaan oli myös asia, johon piti paneutua. Totta on, että minä olen hyvin ystävällisellä tuulella tällä, en halua ketään tällä ruveta suututtamaan. Haluaisin sanoa, että te olette tehnyt hyvin tehokasta työtä ja Espanjan joukkue on aivan loistava joukkue. Näin on tullut nähdyksi teidän puheenjohtajakaudellannekin. Ja sitten kun joskus syntyy hankalia tilanteita, niin on tärkeää, että pystytään myös tunnustamaan se. Te viittasitte myös tulivuoreen ja tulivuoren purkaukseen. Se tavallaan luonnehti paljon tätä puheenjohtajakautta, mutta eihän silloin kuitenkaan vastuuta voida lähteä vyöryttämään väärille tahoille. Valitettavasti kuitenkin tulivuoren purkaus oli sellainen tapahtuma. Se, se osoitti sen, että Euroopan unionilla ja jäsenvaltioilla on tiettyä kyvyttömyyttä toimia. Ja se on pakko todeta. Ja siksi tästä täytyy tehdä tietyt johtopäätökset. Komissio on tehnyt omat toimensa ja olemme todellakin saaneet positiivisia johtopäätöksiä tästä tapahtumasta aikaan. On totta, että silloin osoitettiin joustavuutta, neuvoston koottiin yhteen ja keskusteltiin asioista, mutta silti kyvyttömyys oli tämän tilanteen edessä oli aivan valtava. Ja meidän täytyykin luoda enemmän Eurooppaa, koska jos tilanne on se, että ei voida toimia, niin tätä toimintakykyä pitää parantaa. Tämä tulivuoren purkaus on sellainen ikään kuin merkkipaalu, joka osoitti omalla vakavuudellaan, mikä tilanne on. Ja sitten muuhun, muihin liikennekysymyksiin ilmaliikenne on hyvin tärkeä kysymys sekä poliittisesti että käytännön kannalta ja tämä sopimus USAn kanssa on toinen vaihe avoimesta ilmatilasta tai kehityksessä yksi askel kohti avointa ilmatilaa. Ja on hyvä tuoda esille sen, että espanjalainen henkilö, herra Calleja, joka tunnetaan täällä hyvin, ehkä ei niinkään hyvin sitten Espanjassa, mutta täällä hän on hyvin tunnettu. Hän on tehnyt EUn kannalta erittäin merkittävää työtä. Sitten nämä Euroopan laajuiset verkostot. Tämä Saragossan kokous oli todellakin paikallaan, se oli hyvin ajoitettu. Minullakin oli tilaisuus osallistua siihen. Ja siellä saatoimme pohtia omia kapasiteettejamme, omia puutteitamme. Ja kun te kävitte tässä valiokunnassa ensimmäisen kerran, niin sanoitte, että ei ole aikaa tehdä päätöksiä kaikkien asioiden osalta, koska yksinkertaisesti aika ei riitä. Mutta täällähän me puhumme esimerkiksi kysymyksistä, jotka ovat hyvin hankalia, kuten esimerkiksi herra Rikeen oma mietintö, jossa tuli esille nämä rahoitukselliset ongelmat. Siellähän tuli esille nämä hyvinkin kipeät leikkaukset, joihin on ryhdyttävä. Ja ongelma, joka liittyy verkostoihin, verkkoihin, on se, että verkot eivät ole riittävät, rahoitus ei ole riittävä. Koko ajan nämä miljoonat määrärahat, jotka on määrätty tiettyyn kohteeseen, ovat tippuneet ehkä, no nyt ei olla Saragossassa, mutta kuitenkin tämäkin valiokunta voi ottaa huomioon se, että tarvitaan poliittista tahtoa, tarvitaan kapasiteetteja. Me, jos haluamme pitää kiinni näistä hankkeista, niin silloin täytyy toimia. Jos voidaan synnyttää uusia hankkeita, kuten esimerkiksi tämä Välimeren käytävä, johon viittasitte, niin on pakko saada aikaan tahtoa. Sitten meriliikenne. Minun täytyy puhua tästä nopeasti, koska minulla ei ole paljon aikaa. Ja on, täällä on paljon puhuttu ylistävästi näistä kysymyksistä, mutta meriliikenteen puolella on oikein sanoa, ylistää tätä sopimusta, joka on saatu aikaan. Minä olin itse siinä varjoesittelijänä. Ja sillä on tiettyjä teknisiä puoliakin, mutta ei se nyt niin valtavan tekninen asia sitten loppujen lopuksi ole. Siinäkin politiikka ja jäsenvaltioiden suhteet ovat tärkeä asia. Ja tarvitaan uusia menettelytapoja, uusia välineitä, jotta asiat saadaan toimimaan. Sitten rautatieliikenne, siellä on paljon halukkuutta toimia. 24.6. komissio allekirjoitti sopimuksia, joka koski tätä pakettia ja 13 maata siinä oli mukana. Monet pitävät kovasti junalla matkustamisesta ja siksi tämäkin sektori tarvitsee resursseja. On selvää, että tälläkään puheenjohtajakaudella ei pystytä saattamaan päätökseen kaikkia niitä töitä, joita haluttiin toteuttaa ja Belgia tulee jatkamaan työtä. Mutta työtä on tehty, aina ei päästy yksimielisyyteen, mutta puheenjohtaja valtio tekee sen, mikä sen on tehtävä. Minä olen ollut joissakin asioissa kriittinen, mutta tässä sektorilla on, liikennesektorilla on tehty hyvää työtä. Kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu, koska se olisi mahdotonta. Meriliikenneteema on asia, jossa ei voida olla täysin tyytyväisiä ja ylpeitä. Muilla sektoreilla on saatu parempiakin tuloksia. Mutta kiitokset ministerille työstä, jonka olette tehnyt ja jatkakaa samalla linjalla ja muistakaa tämä maailmanmestaruusmenestys myös. Kiitos. Ja sitten puheenvuoro herra Karauille. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister. Ik wil op mijn beurt u van harte danken voor... Uh... Kiitos ministeri. Haluaisin kiittää teitä siitä, mitä te Espanja, no, puheenjohtajakaudella olette eh, saatte saa, ää, eh, aikaiseksi. Me olemme kaikki hyvin tyytyväisiä suoritukseen ja kaikki ää, eh, sujui ää, juuhavasti. <clears throat> Olet sinne liikennesektorin eh, kriisi loi tietysti aika varjon tämän työn, ylpä, eh, työn yllä. Ja sitten tämä tulivuoren purkaus osoitti myöskin sen selkeästi, että eurooppalainen yleiseurooppalainen liikennepolitiikka on välttämätöntä. Ilman sitä ei pärjätä. Meidän, meidän pitää pystyä tehokkaammin ja vahvemmin tekemään yhteistyötä liikenteen saralla. Ja tässä tulivuoren purkaus osoitti monta sellaista seikkaa, jota, joka, jota, joihin, johon meidän on jatkossa suhtauduttava vielä entistäkin äh, perusteellisemmin. <clears throat> Me olemme vuosia jo äh, pyrkineet äh, työstämään tätä Euroopan ilmatilakysymystä, mutta nyt tässä sitten tullaan, joudutaan etenemään paljon rivakammin kuin konsanaan. Kon aiempina vuosina. Meillä on nyt selkeä, selkeät tavoiteaika. Mä nyt puhutte, puhutte myöskin tästä matkustajaoikeuksista tässä <clears throat> sen nykyisessä lainsäädännössä ja sen täytäntöpanossa vallankin on paljon puutteita, mitä tulee ilmaliikenteeseen. Ilmailuliikenteeseen sen täytyy tietysti sitten pyrkiä komission suunnalta muutoksia saamaan aikaiseksi. Sitten tämä rautatieverkosto ei toimi välttämättä niin tehokkaasti, että se tarjoaisi varten otettavan vaihtoehdon muille kuljetusmuodoille. Se, koska sitäkin leimaavat hyvin vaihtelevat olosuhteet. Sen vuoksi edelleen vaaditaan jatkotoimen, jatkotoimenpiteitä rautatieliikenteen ja tällaisen yhteiskäyttömahdollisuuksien eh, lisääminen. Te, te olette main, mainitsitte muutama, muutaman eh, seikan eh, kaudel, kaudeltanne. Aika, pal- aika paljon näkyy tuloksia puheenjohtajakaudelta ja paljon päätöksiä tehtiin. Haluaisin muutaman seikan nostaa kuitenkin esille. Te viittasitte ITS, älykkäät kulutusjärjestelmät, te- tekniikkaan, siitä on tehty sopimuspaketti, jonka yksityiskohtia on kyetty hiomaan siihen malliin, että me aika nopeasti pystymme sen, tämän uuden mallin ottamaan käyttöön. Tulee lisäämään paitsi liikenneturvallisuutta, myöskin matkustusmukavuutta. Se on ihan selkeä ja hyvä, tärkeä päätös myöskin yritysten kannalta. Siitähän on lukuisia esimerkkejä jo sen tuomista edusta. <clears throat> Sitten ilmaliikenteen, lentoliikenteen turvallisuus. Oli hyvä, että mittasitte tähänkin asiakokonaisuuteen. <clears throat> Nimittäin olosuhteet ovat hyvin hankalat aina on, onnettomuuden satuttua. Sinä pitää kyetä reagoimaan hyvin nopeasti. <clears throat> Sterks on, on selkeästi pitää purkaa tällaiset turhat muodolliset, muodollisuudet tämän näin käynnistettävien pelastustointen tieltä. <clears throat> Samoin sitten asetus myöskin rautatieliikenteen sujuvuudesta – ja, ja esimerkiksi mitä tulee rahtien, rahtikuljetuksiin, rahtiliikenteeseen, se pitää sujua sujuvasti ja mutkattomasti kuitenkaan häiritsemättä matkustajia liikennettä, koska sillä on tietysti omat oikeutensa myöskin matkustajille niin kuin on ilmaliikenteessäkin. Ines ajalla Sender on työstänyt näitä, näitä oikeuksia niin, että että meri, meritse matkustavien oikeudet toteutuvat ja sitä, mm, siitäkin on saatu hyvä sopimus aikaiseksi. Olemme hyvin iloisia siitä, että te onnistuitte siinä runnomaan läpi. Vähemmän iloisia olemme sitten siitä takkuilusta, joka koski erästä toista asiakokonaisuutta, eli linja-autoliikenteen linja-automatkustajien oikeuksia koskeva paketti ei ollut ihan niin onnistunut. Me joudumme tätä, tähän problematiikkaa vielä pureutumaan lähikuukausina, mutta eiköhän siitä ratkaisu vielä sitten löydy. Ja sitten vielä lopulta kommentti näistä TEN 10, 10 sen liikenneverkoista Euroopassa. Äskeinen puhuja jo siihen viittasin Saragosan kokous oli äärimmäisen hyvin järjestetty, ihan todella mielettömän hyvin. Siellä se kaikki toimijat, vaikuttajat pääsivät osallistumaan keskusteluun ja myöskin elinkeinoelämällä oli tilaisuus lausua painava sanansa tässä yhteydessä et toki mielipiteet kävivät aika, aika, aika lailla ristiin, mutta mutta vaaditaan suurta kunnianhimoa ja päättäväisyyttä, jotta nämä ten, ten kymmenen verkot saadaan sitten jossain vaiheessa valmiiksi. Tätä kautta tässä vaaditaan tiettyä luovuutta ajattelumme vain äh, tätä kautta äh, näin voidaan toteuttaa. Raha, raha on tiukilla ja näin me joudumme pohtimaan vaihtoehtoisia äh, rahoituslähteitä. Me tarvitsemme tehokkaan liikenneverkon. Ja, mutta yksi, yksi meinasi, seikka meinasi unohtua siitä on aiemmin jo pohdittu Äh, äh, tomerasti, äh, mutta Euroopan parlamentti joutuu vielä kuitenkin tästä lausuman kantansa, siis nämä matkustajatieteen Yhdysvaltoihin. Siinä joudumme jos ajatellaan, mitä yhdysvaltaiset lento, lentoyhtiöt voivat toimia, miten ne voivat toimia Euroopassa ja sitten vastaavasti, miten eurooppalaiset Amerikassa Eli tämä äh, yhteistyö äh, lentoliikenteessä siltä osin. Meillä äh, on tietyt, ovat tietyt rakenteet ajateltuina valmiiksi ja ne sitten joudut, on hyvä esitellä myöskin sitten amerikkalaisille sitten vasta neuvottelupohjaksi niin, että saamme sitten nyt paitsi lentoliikenteen suojaavaksi tulevaisuudessa myöskin no, siinä ottaa huomioon asianmukaiset sosiaaliset ja yhteiskunnalliset aspektit. Tämä, ää, äh, äh, <clears throat> tämä, äh, tästä ei tämän enempää tällä kertaa. Haluaisin kiittää teitä tästä miellyttävästä yhteistyöstä. Ja tämä on osoittanut, että teillä on aika paljon energiaa suunnattuna tähän tähän ongelmakenttään, vaikka sitten kaikkia pulmia ei sitten saanutkaan ratkaistuksi. Eli teidän Belgia, joka teiltä tämän perinnön nyt sitten saa, näkee kyllä vielä kätensä täynnä töitä olevan. Mutta kiitoksia kovasti kuitenkin. Sitten vuoro edustaja Bilbaolle. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitokset ministerille työstä, jonka olette tehnyt tämän puolivuotiskauden aikana. Tämä valiokunta on ollut hyvin tyytyväinen niihin kysymyksiin, joista meillä oli tiettyjä epäilyksiä, mutta jotka on sitten voitu ratkaista, eli tulos on hyvä. On totta, että tämä on ollut monimutkainen puheenjohtajakausi ja silloin ei ainoastaan tehnyt, tehty työtä talouskriisin puolella ja siinä mm, sen osalta, minkälainen Espanjan tilanne ja kuva on ollut, mutta lisäksi oli tämä tulivuoren purkaus. Mutta kriisit ovat kuitenkin tilaisuus katsoa eteenpäin. Ja olenkin tyytyväinen niistä linjoista, jotka olette voinut luonnostella ja kysymyksistä, jotka on voitu ratkaista. Kun ajatellaan näitä kysymyksiä, jotka liittyvät tulivuoren purkauksen jälki, ja satuihin, aikasatuihin sopimuksiin, haluaisin viitata niihin konkreettisiin tuloksiin ja yleisiin linjoihin, periaatelinjoihin, jotka mainitsitte. Meillähän on tietoa konkreettisista tuloksista, jotka saatiin aikaan – niiden tuhansien ja tuhansien matkustajien osalta, jotka olivat hankaluuksissa. He ovat saaneet jäsenvaltioilta apua, he ovat saaneet lentoyhtiöiltä tukea. Ja olisi mielenkiintoista tietää, miten nämä kysymykset on hoidettu ja hallinnoitu ja miten lentoyhtiöt ovat ratkaisseet nämä tuet ja korvaukset matkustajille. Komissio ilmoitti siitä, että ja, ja se, tai valtiotukia avustuksia on ollut, jotka on suunnattu lentoyhtiöille. Olisi mielenkiintoista kuulla konkreettisia tietoja ja sitten miten nämä korvaukset on matkustajille järjestetty. Sitten tämä Saragosan kannustava panos, joka kohdistui rautatieliikenteeseen. Se on mielestäni positiivinen asia. En itse saa, voinut olla paikalla, mutta haluaisinkin kysyä. Te viittasitte numero kolmen prioriteettikohteeseen – ja siellä mainitsitte sopimuksesta, mutta meiltä kuitenkin puuttuu tämä aikataulu. Haluaisinkin kysyä, että miten tämä Faragothan sopimus tulee toteutumaan määräaikojen osalta, koska ainakin minun tietääkseni on se, että budjettia leikattaisiin ja että se vaikuttaisi tämän prioriteetin, tämän tietyn kohteen viivästymiseen. Tieto, joka minulla on Zaragozasta, on ainakin tämän tyyppinen. En tiedä, onko tässä kyse sattumasta vai onko kyse jostain muusta. Marin Esku, mietinnön osalta teitte hyvää työtä mutta keskustelu, joka meillä on käyty, on sellainen, että ähm, vaikuttaa siltä, että Euroopan toimielinten osalta mm, tarvitaan selkeitä määritelmiä ja sitä, että todellakin viemme ponnekkaasti eteenpäin eurooppalaisia hankkeita. Yksi seikka, jonka voimme todeta tässä vaiheessa on se, että meidän täytyy määritelmä selkeästi, minkälaisilla hankkeilla on eurooppalainen ulottuvuus. Marineskun mietintö on yksi esimerkki ja silloin oli varmasti hetkiä, jolloin oli selkeä kriisi tuonkin asian kohdalla, koska kaikki komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa Kaikissa toimielimissä oli paljon epäilyksiä. Oli tämä tulivuorikriisi ja me mietimme sitä, miten tällaisten eurooppalaisten hankkeiden kanssa pitäisi toimia. Kun ajatellaan sitten Baskin kansallisia tahoja, he eivät ole hallituksessa mukana, mutta minä haluaisin sanoa herra Zapaterolle sen, että meidän pitäisi myös edetä siinä asiassa, että luopuisimme tällaisesta kiertävästä puheenjohtajuudesta ja meillä olisi sellaisia puheenjohtajia, jotka veisivät todella eteenpäin selkeästi eurooppalaisia hankkeita, joista olemme samaa mieltä. Minä haluan korostaa sitä, että vaikka tämä nyt Lissabonin sopimuksessa onkin, että en ole samaa mieltä tästä kiertävästä puheenjohtajuudesta. Me tarvitsemme jatkuvuutta, selkeyttä jatkuvuutta puheenjohtajuudessa ja selkeyttä hankkeissa, koska haluan kritisoida sitä, että tulivuoren purkaustilanteessa koordinointi ei ollut riittävää. Viisi päivää tulivuoren purkauksen jälkeen ei oikein tiedetty, mitä Euroopan toimielimet ajattelevat, mitä ne aikovat tehdä. Uskon, että tässä asiassa meidän pitää päästä vielä eteenpäin edistysaskaleita on saatu aikaan yleisesti matkustajien oikeuksien osalta. Ja tämähän koski myös linja-autoliikennettä, kuten mainitsittekin, mutta näiden eurooppalaisten hankkeiden lisäksi haluaisin myös vielä näihin ö, turvallisuuslaitteisiin, skannereihin tiettyä täsmennystä. Minä puollan näitä skannauslaitteita, koska olen todella kyllästynyt siihen, että minua kopeloidaan lentokentillä. Ja on vaikea sanoa, missä rajat kulkevat näissä tarkastuksissa. Eli siksi halusin mainita tämänkin aiheen, tämä skannauslaiteaiheen. aiheen Yleisellä tasolla haluan sanoa, että olen tyytyväinen tekemäänne työhön. Kiitokset työstä, jonka olette tehnyt ja tiettyä konkretisointia ja täsmennystä niihin kohtiin, jotka mainitsin. Lisää konkretiaa siis niihin asioihin, jotka tässä valiokunnassa meistä ovat kiinnostavia. Kiitoksia. Kiitos edustaja Bilbao ja sitten edustaja Kramer. Muistuttaisin teitä, että voitte puhua hiukan lyhyemmin, jotta liikenneministeri vielä pääsee tässä myös vastaamaan. Meillä on vielä kahdeksan puhujaa listalla, joten siinä mielessä pyytäisin teitä puhumaan lyhyemmin. Olkaa hyvät. Zunächst mal gleiches Recht dann für alle, ja? Wenn... Äh, no eikö se samat oikeudet kaikille? <clears throat> Muutkin ovat puhuneet pitkään, niin kyllä minä haluan varata itselleni saman oikeuden. Ja joka tapauksessa kiitoksia, kiitoksia äh, lämpimästi tästä yhteistyöstä äh, muutamasta, muutamasta seikasta lyhyesti, mitä mainitsit. Tulevuoden purkauksen osalta olin ihan samaa mieltä, että, että lentomatkustajien turvallisuus on kaikkein tärkein äh, asia. Kaikki muut jäävät toiseksi. Tietysti että Euroopassa olisi puhuttu ihan, ihan toiseen, toiseen sävyyn, jos jotain olisi tapahtunut Eli tämä, me, tältä osin minusta tämä teidän näkemyksenne on ihan oikea. Sitten mitä matkusten oikeuksien tulee, laivaliikenteessä on nähty, että, että Lintaan liikenteessä oli tilanne ihan toinen, mitä pidän sitä katastrofina. Minä haluaisin viitata, että Yhdysvalloissa Vietnamin sodan jälkeen, että, että, että jokaisessa linja-autossa pitää olla valmiudet kuljettaa myöskin vammaisia nyt jos, jos emme saa tätä Euroopassa aikaiseksi, niin onhan se nyt noloa ja häpeällistä. Se täytyy todeta. Tässä ei ole kysymys mistään pienistä keskisuurista linja autoliikenneitsijöistä vaan nimenomaan isoista, koska siellä pyritään rahan, rahan säästöön nimenomaan äh, ei ole, äh, tässä on kysymys muistakin kuin äh, pyörätuoli käyttävistä ja muistakin liikuntarajoitteisista, esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikkeellä olevista. Heidän täytyy ottaa mukaan tähän tukihanke. Sitten Madridin julkilausuma tästä ilmatilasta, sekä poliittinen että, että, että siis taloudellinen että ympäristöpoliittinen voitto, että totesi, että siinä saadaan 5 miljardin säästöt pelkästään. Miten Euroopan ympäristövirasto on no, tätä, että, että ilma, lentoliikenne äh, äh, ja on äh, kero, kero, kerosin, kerosin vero ja muut vanot maksamat 30 miljardia asukkaille. Tulee olla sitten 35 miljardia sitten tämän kun ajatellaan tätä ilmatilan vapauttamista. Se on tällainen ilmasto, ilmastollinen todellakin, ilmastollisesti todellakin todella paha asia. Se on todella, jos näin monta miljardia vuosittain siihen suunnataan, se on ihan, ihan sietämätöntä. Sarakosan yleisiin tavoitteisiin tulee, niin niitä me mm, kannatimme pullonkaulojen ava- avaaminen ja näin myöskin liikenteen sujuvoittaminen Euroopassa. Mutta mit, ihan oikeat periaatteet, mutta mit, mitkä ovat sitten seuraukset? Meillä on 30 eurooppalaista priorisointiprojektia Eurooppa ja parlamentti ja komissio olisivat 30 miljardia. Neuvostossa se karsittiin 8 prosentin. Ei minkäänlaista tietoa mistään selkeästä projektista ja sen toteuttamista ole Yhtäkään rahti käytävää ei ole vielä toteutettu meidän täytyy todeta, että raha on liian, aina on liian vähän, mutta ei siihen, siihen voida vedota jatkuvalla syötöllä. Me tarvitsemme kokonaan uuden liikkuvuuspolitiikan ja sitten katsotaan, että minkä verran sitä rahasta oikeastaan mihinkään tarvitaan. En tiedä, onko te totesitte, että infrastruktuuri infrastruktuurikustannukset tuli, pitäisi tietysti tällaisen vajekriteerein jättää laskusta pois. Minä en pidä sitä ollenkaan, koska kaikki valtiovarainministerit tietävät, että että jos, jos rahaa on liikaa, niin ohjataan ne sitten infrastruktuurihankkeisiin mutta se, mihin ei ole sitä varaa loppumattomiin ottaa lisää velkaa. Jos ajatellaan näitä tunneleita, Lyon Torino, Messinan käytävä, näin poispäin, jos, jos kahden, lähes 20 vuoden ää, mittaan toteutetaan 340 prosenttisesti, ei se liikennepoliittisesti ole mitään merkitystä ja, toivon teille pitkää elämää, mutta tuskin teidän ikänne riittää näiden toteuttamiseen tällä vauhdilla. Tässä oli esimerkiksi Sarakosan henki oli, että pitää keskittyä asiallisen konkreettisiin projekteihin eikä mihinkään huimiin muihin rahoitus. Sitten kaupunkiliikenne. Siihenkin rahoitus äh, äh, näyttelee suurta roolia. 70 prosenttia ilmastolle vahingollisista äh, päästöistä tulee liikenteestä Yhdysvalloissa, mutta esimerkiksi Saksassa 90 prosenttia kaikki automatkat ovat alle kuuden kilometrin matkoja. Siis meidän tietysti, tietysti keskittyä tähän henkilöliikenteeseen olen myöskin tätä, erityisesti ilahtunut tästä ei-moottoroidusta henkilöliikenteestä, mutta siinä sitten torjumme kuitenkin sen että idean, että, että, että 15 prosenttia polkuperäliikenteen sitten puolet ra, ra, rautateille. Ra, nyt, nythän on toi asia, asia niin, että vain puoli prosenttia liikkuu polkupyörillä ja 20 prosenttia ainoastaan äh, rautateitse. Mutta jos halutaan 40 prosenttia liikenteestä äh, kiskoille, silloin tietysti äh, kaup- kaupunkiliikenne joutuu pulaan. Mutta mut, näillä rahoituksista voidaan kyllä päättää sitten Euroopan sisällä, mutta siinä ei ole sitten asiallista, että neuvosto sinä asettuu poikkiteloin koko ajan, jos, eh, jos tämän tyyppistä eh, liikennettä todella sitten pyritään edistämään, siis eh, ilman moottoria toimivaa liikennettä. Tietysti pitää saada tukea neuvostosta, mutta jos sitä ajatellaan tätä, tätä rautatiepakettia, kun kuullaan vaikka Paroson äh, kommentteja ja sitten se jymähtääkin sitten sinne yhtäkkiä. Se on ihan katastrofi. Me ollaan jo 2003 vuodesta lähtien äh, tätä asiaa äh, kuuluttaneet Vasta 2008 se tuli komissiosta jonkinlainen ehdotus tämän paketin muodosta, ja nyt se on sitten palautumassa takaisin sinne. Ja onko sit, täytyy sitten selkeästi päätellä, että onko, onko, onko meillä oikeus toimia kelpo, kelpoisuutta tässä asiassa. Jos taas tätä kerran, taas kerran äh, aletaan äh, viivyttää äh, komissiossa, se on aivan väärin. Me haluamme lisää liikkuvuutta ja parempaa ilmastonsuojelua. Kiitos edustaja Kramer ja sitten edustaja Foster. Thank you, President, and first of all I'd like to... Kiitos puheenjohtaja. Englannin kannattajana haluaisin Ensimmäiseksi onnitella Espanjaa tästä suuremmoisesta saavutuksesta jalkapallossa. Sunnuntain ottelu oli todella hyvä. Totta kai mehän saimme sinne vain erotuomarin. Hän ei varmastikaan lähde lomalle Hollantiin lähiaikoina. Mutta todellakin onnittelut. Eräs vanhimmista ystävistäni on itse asiassa hollantilainen. No niin, sitten vakavampiin asioihin. Haluaisin kiittää ministeriä Täällä EPPn puolesta jo kommentoitiin sitä, että häntä on kyllä mukava, teitä on kyllä mukava nähdä täällä enemmänkin kuin tämän yhden kerran. Minusta Espanjan puheenjohtajavaltiona on tehnyt todella, todella kovasti töitä monen eri asian eteen. Ne ovat itse asiassa jo vanhoja asioita, niitä on käsitelty vuosikausia. Haluaisin ottaa esiin muutaman asian, kuten ilmailun. Se ei varmastikaan ketään yllätä. Ensimmäinen asia – Minusta Espanja puheenjohtajavaltiona tämä onnettomuustutkinta-asia, sehän on erittäin monimutkainen. Espanja oli neuvostossa hyvin tärkeässä roolissa tämän asian käsittelyssä ja kuten tiedätte, siitä äänestetään syyskuun toisessa täysistunnossa ja toivottavasti saadaan läpi heti ensimmäisessä käsittelyssä. Ja tiedän, että neuvosto teki tässä todella hyvää työtä ja sai vaikeassa asiassa aikaan hyvin järkevän kompromissin tämä ilmailuonnettomuuksien tutkinta-asia on todella mm, yhdistänyt ihmisiä halki Euroopan. Kaikki ovat tähän ratkaisuun nähtävästi tyytyväisiä. On totta, että komissio on antanut tästä asiasta hyvin kattavan selonteon ja kiitämme heitä siitä. Henkilökohtaisesti toisin, toisin kuin liberaalien espanjalaiskollegani, minä en kannata näiden henkilöskannereiden käyttöä lentokentällä. Haluaisin kuitenkin, että jäsenvaltioita painostettaisiin käyttämään teknologioita, jotka eivät anna ihmisille mitään säteilyannoksia, eivätkä näytä yhtä ihmistä yhdellä näytöllä. Tässä asiassa on paljon kiistanalaisuutta, sillä joidenkin laitteiden käyttö on jo Britanniassa pakollista ja silloin se kiistanalaisuus siitä poistuu. Espanja on tehnyt paljon töitä tämän asian hyväksi. Meillä on paljon enemmän tietoa tästä asiasta nyt saatavilla. Ja matkustajien profilointi on muun muassa parantunut erittäin paljon – In terms of um, EU-US open skies, I think... Sitten tämä avoin ilmatila kysymys. Minun täytyy sanoa, että Daniel Gallagher on ehkä täällä tunnetumpi kuin Espanjassa. No, näin siis sanottiin, en, en tiennyt sitä entuudestaan. Mutta hän on käynyt läpi todellakin haastavia neuvotteluja ja nyt on päästy askel eteenpäin, mikä on hyvä asia – Haluaisin kuitenkin vielä nähdä edistystä tutkimuskysymyksissä ja tietenkin kun ajatellaan suuntaa kohti Amerikkaa, niin me tarvitsemme vielä siellä edistystä. Tämä on jonkinlainen monimutkainen leikki, mutta ja neuvottelut ovat vaativia. Onnea neuvottelussa Amerikan kanssa. Lisäksi lopuksi haluan sanoa, Tämä liittyy, lopuksi haluan puhua Cesarista. Kun ajatellaan tätä tulivuoren purkauskysymystä, niin sehän vei eteenpäin Cesaria. Tämä on monimutkainen asia, sen me tiedämme. Se käsittelee teknologiaa, se on teknologian kannalta hankala, mutta lisäksi tämä eurooppalainen yhtenäinen ilmatila on hyvin monimutkainen asia kuitenkin on hyvä, että Espanja puheenjohtajakaudellaan on vienyt tätäkin asiaa eteenpäin, koska koko tämä teollisuuden ala ja eri tahot tarvitsevat yhteistyötä ja me tarvitsemme sitä. Sitten tämä tulivuoren purkaus kysymys. On hyvä, että kollegat ottivat esille myös kysymykset, jotka liittyvät, liittyvät siihen, mikä matkustajien tilanne on. Siellähän on ollut hyvin epäyhtenäinen käytäntö. Jotkut ovat saaneet hyvin korvauksia, jotkut eivät lainkaan. Sitten kun kuusi päivää vai oliko se ylikin, tämä ilmatila oli suljettu tähän hän oli myös sitten iltapäivisin USAssa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa suljettuna. Ja tämä oli sellainen niin kuin hälytyskello meille, mutta kun ajatellaan tätä elinkeinoa ja teollisuutta, niin se tuli todellakin kalliiksi noin kahden miljardin euron kulut syntyivät. Ja kun ajatellaan sitä, että jonkinlainen rahoituksellinen tuki jäsenvaltioilta tarvittaisiin ja sitten taas toisaalta budjetit ovat myös tiukilla. En tiedä, miten Espanjan valtio tähän asiaan on suhtautunut, mutta todellakin matkustajilla oli hankaluuksia. Jotkut heistä ovat saaneet avusta tai korvauksia, mutta nyt puhun siis näistä pienistäkin lentoyhtiöistä, en näistä suurista valtiojohtoisista lentoyhtiöistä ainoastaan. Mutta Espanjan puheenjohtajakaudella on tehnyt hyvää työtä, heillä on ollut hyvä joukkue, meillä on ollut hyviä keskusteluja ja toivotan teille menestystä myös jatkossa. Kiitoksia. Kiitos edustaja Foster. Ja nyt meillä on vielä viisi puhujaa tässä listalla ennen kuin ministeri pääsee vielä sitten ääneen. Eli pyytäisin teitä puhumaan lyhyesti. Kaikki ryhmät ovat saaneet jo sanoa sanansa. Eli seuraavasti edustaja Matyras. Ja, danke, Herr ähm, Ich möchte Ihnen auch danken für die Arbeit. Kiitoksia. Haluaisin te, minäkin kiittää työstänne. Saamme saaneet aika hyvän lopputuloksen Euroopan ja kansalaisten kannalta. EPPn kollega äsken tähän viittasikin, että nämä meriliikenne ja ilmaliikenne äh, saivat oikean sorttiset päätökset, eli että henkilö, matkustajan turvallisuus on tärkeämpi kuin taloudelliset äh, muuttujat. tietysti voidaan palata tähän jalkapallon menestykseen vielä, mutta yksi seikka kuitenkin selvää, että yhteen asian suhtauduttiin ehkä hiukan turhankin toivekkaasti. Olen pahollani siitä, että teidän ja, ja vesemaiden osalta tultiin niinkin niukasti vastaan, mitä tuli linjautamatkustajien oikeuksiin siileltä oleva. Tätä kautta äh, esimerkiksi kansalaiset olisivat toivoneet enemmän Eurooppaa näkevänsä. SWIFT-sopimus on kuitenkin osoittanut, että silloin kun me, me, me Euroopassa jostain asiasta olemme jämäkästi päättäneet, niin amerikkalaiset myöntävät, että ei tässä, tämä on kahdenvälinen sopimus eikä mikään yhdensuuntainen sanelu, saneluratkaisu. Tässä tämän, tämän tapainen voisi olla ohjenuorana jatkossakin. sitten Täytyy todeta, että esimerkiksi rahoitussektorilla olette saaneet omat mielipiteen aika hyvin jakeluun, mitä tulee, tulee näihin tavoitteisiin saada tällainen vakautusefekti tähän rahoituskysymyksiin on erittäin miellyttävä Toisaalta monet ovat sitä mieltä, että, että, että paljon pitäisi antaa rahaa, mutta kumminkin eivät sitten mieti, että mistä se otetaan siinä. Espanja on ottanut hyvänä tasapainotteena. Me haluamme esimerkiksi juuri aluepolitiikkaa painottaa ja näin, että esimerkiksi eh, eh, kohesiovaroja pyrkiä eh, ylläpitämään eikä suinkaan supistamaan. Ja tässä Espanja on ollut kyllä hyvän, hyvänä esimerkkinä ja se, myöskin Sarakossa on aika hyvät ohjenuorat sitten toteuttamiseen mm, saatu. Sitten mitä, mitä tulee, tulee näistä eurooppalaisista tulivuoriin, että pitä, pitäisikö täällä, se aika hiljainen, pitäisikö me olla tällainen joku sisäistys, sisäistävä tulivuori, se voidaan tarvita myöskin rahoituksellekin sitten, koska moni, monet ovat tällaisissa kansallisissa pilven keskellä, että, mutta ei se varmaan mitään iloa ollut kaikille tämä tulivuoren purkaus, mutta kyllä sen eurooppalaisille teki ihan hyvää ja Euroopalle sinänsä. Arun Taziev de Kiitos tästä. Sitten edustaja Alvarez. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan aluksi onnitella ministeriä kaikista niistä toimista, joita hän on hoitanut tämän puheenjohtajakauden aikana sekä sisällön puolesta että muodon puolesta on tärkeää, että hän on käynyt täällä ja kertonut meille siitä, miten työt ovat edenneet liikennealalla. Tämä on tärkeä teema ja herra Kremer viittasikin jo aiheeseen eli rahoitukseen ja kun ajatellaan näitä rahoituskysymyksiä, tuli mieleeni puheenjohtaja valtion äm, vierailu parlamentissa, jolloin Zapatero puhui näistä asioista ja joku ennusti, että Ja kun puhuttiin myös jalkapallon menestyksestä, sanottiin, että me tulemme häviämään ja Espanjan joukkojen menestys on aina yksi suure kupla, mutta toisin kävi. Sitten tämä erotuomaripeli, se on eri kysymys. Siitäkin voidaan aina keskustella, mutta tilanne on se, mikä se on. Sitten kun ajatellaan näitä rahoituksia ja tavoitteita, joita meillä on, meidän täytyy pelata puhdasta peliä, niin voimme saavuttaa tavoitteemme maailmanmestaruus oli hyvä osoitus siitä, että me haluamme voittaa, me olemme kykeneviä voittamaan. Ja tavoitteet täytyy asettaa korkealle. Ministeri osoittikin sen, että liikenneinfrastruktuureihin tehtävät investoinnit ovat kysymys, jossa täytyy asettaa korkeita tavoitteita. Näihin viittasi myös herra Grosch eh, mietinnössään, josta haluan häntä onnitella. Rahoitus on mielestäni avainkäsite. Siinä meidän täytyy olla joustava, meidän täytyy olla myös luovia, jotta voimme löytää hyviä ratkaisuja. Jos eh, sallitte, niin haluaisin käyttää hyödyksi tilannetta kiittää kollegoita, koska tämä on viimeinen puheenvuoroni tässä talossa. Olen siirtymässä toisiin tehtäviin investointipankissa ja haluan kiittää kollegoita. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä. Sitten edustaja Meissner. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich werde versuchen, das auch kurz zu machen und ein... Pyrin minäkin puhumaan äh, lyhyesti. Ensin linja-auton liikenteen matkustajien oikeudet. Tähän että äh, äh, tässähän ei ole saatu ratkaisua aika Eh, eh, Espanja, mikä välttämättä se oli aika, aika ikävä, koska olimme jo aika pitkälle päässeet näissä neuvotteluissa. Toivottavasti eh, tämä, tämä olisi ollut hyvä matkustajan kannalta, mutta silloin kun joudumme välitys tähän sovittelumenettelyyn, niin se ei ole koskaan hyvä reitti. Mutta mitä tulee eh, sitten tähän tulivuoren purkaukseen, se ainakin osoitti yhden seikan, eli että kuinka haavoittuvia me olemme. Ja että eh, me ja emme ole suinkaan valmistautuneita tällä, tällaiseen tilanteeseen, en Espanjakaan. <clears throat> Meidän pitää mahdollisesti käydä reagoimaan vastaaviin tapauksiin sitten paremmin. Kaikki mitä äsken todettiin oli oikein. En tiedä, oliko, äh, äh, joko se oli siis sitten tulivuoren purkaus tai sitten Madridin äh, kokouksen joka sitten avasi näitä Euroopan, tätä Euroopan ilmatilaa ja Euroopan ilmaliikennettä, oli kumpi oli mitä, mutta täytyy ymmärtää, että tällainen keskitetty varausjärjestelmä esimerkiksi on erittäin tehokas tapa Eh, Espanja, vaikka se nyt ei ollutkaan tässä suorastaan aloitteen tekijänä, niin hoiti tätä asiaa oikein hyvin. Sarakosassa otettiin selkeästi kantaa eh, esimerkiksi näihin eh, rajat ylittäviin ratkaisuin. Hankalahan se on tietysti kaikkia saadakaan sovituksi, mutta siellä tietyt painopisteet kumminkin nousivat selkeästi esille ja oikea painotusjärjestys sitten, että ilmailuliikenteen turvallisuus, se oli en, en, ensimmäinen vaihe siitä on erittäin tervetullut, että onnettomuustapauksissa pyritään mahdollisimman nopeasti vetämään mutkat suoriksi sitten, mitä tulee esimerkiksi laivaliikenteeseen ja sen eri muotoihin. Siinäkin on saatu aika paljon aikaiseksi ja sen yhteisessä kieleksi sovittiin englanti, mutta vielä, vielä yksi, yksi asia. Täällä on eurooppalaiset meripäivät ensimmäisen toteuttaneet voitaisiin ylipäätänsä sitten kenties tehostaa tätä yhteistä meriliikennepolitiikkaa sitä on, siinä on vielä monta ulottuvuutta ja sitä kannattaa jatkaa. Kiitoksia ja kaikkea hyvää. Kiitos edustaja Meister. Sitten Lichtenberger. A. ei, selvä. Ja lopuksi edustaja Aila Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen siitä, että ministeri on ollut todellakin paljon käytettävissä. Hän on varmaan se, joka on käynyt eniten ja useimmin parlamentissa puheenjohtajakauden aikana. No, me saavutimme sitten maailmanmestaruuden jalkapallossa ja sielläkin vaadittiin työtä. Siellä vaadittiin joukkuetyötä, yhteistyöhenkeä, kuten ministerikin hyvin tietää. Uskon, että ministeriössäkin on ollut hyvä yhteistyökykyinen joukkue. Olette tehneet hyvää yhteistyötä myös parlamentin kanssa, jossa tunnelma joskus saattaa olla, joskus vähän kinkkinenkin, mutta se heijastaa myös demokraattisia vaatimuksia. Haluan myös tuoda esille sen, että joskus työ on tuonut hyviä tuloksia, joskus tulokset ovat jääneet sellaisiksi, että niihin on vielä jäänyt toivomisen varaa. Mutta olemme aina tehneet työtä avoimella asenteella ja kuten kollegatkin sanoivat, olemme saavuttaneet hyviä tuloksia tärkeissä kysymyksissä ja sitten joitakin kysymyksiä, kuten avointa ilmatilaa, täytyy vielä syventää. Yhteinen eurooppalainen ilmatila on tärkeä integraation kannalta. Haluan kiittää myös Zaragozan kokouksesta. Siellä saatiin hyviä sopimuksia aikaan komission kanssa ja haluan kiittää kaikkia kollegoita, koska siellähän oli paikalla myös suuri valtuuskunta Euroopan parlamentista ja se osoittaa suurta kiinnostusta tämän parlamentin toimesta, kiinnostusta, joka kohdistuu infrastruktuureihin ja eurooppalaisiin verkkoihin. Kun ajatellaan kriisejä, kuten tulivuoren purkauskriisi, on selvää, että silloin yhteistyön pitää olla joustavaa ja nopeaa ja rautatieverkot ovat hyvin keskeinen käsite. Haluaisin puuttua vielä tähän yhteisen, yhtenäisen ilmatilan kysymykseen, koska Espanja ja Portugali saivat aikaan joitakin kompromisseja. Joskus asioissa päästään eteenpäin, joskus ei. Zaragothassa saatiin aikaan myös muistio, joka on minusta hyvin tärkeä. Siellä puhutaan eri hankkeista ja sitten puhutaan tietyistä äh, reiteistä. Ja haluaisinkin pyytää, että Espanja tulevaisuudessa suhteessa, kun se on yhteistyössä tulevien puheenjohtajavaltioiden kanssa. Pitäisi tämän asian mielessä, koska Ranska ja Portugali ovat myös puhuneet asiasta liikenneministeritasolla hyvin myönteisellä tavalla. Kun puhutaan sitten rahastoista, no totta on, että rahastoja ja varoja tarvitaan enemmän. Ja nimenomaan rahoituskysymyksissä tarvitaan luovia ratkaisuja, kuten kollegani Alvarezkin tässä vieressäni sanoi. Tarvitaan kompromisseja, sellaista dynamiikkaa, joka johtaa siihen, että Eurooppa voi liikennepuolella ja infrastruktuurien osalta toteuttaa kunnianhimoisia hankkeita. Puhuttiin myös liikenteen merkityksestä, tärkeästä roolista, joka sillä on myös Agenda 2020 ohjelman puolella. Varapuheenjohtaja Kallas on myös viitannut näihin kysymyksiin ja uskon, että tämä liikenteen rooli pysyy keskusteluissa tärkeällä sijalla. Lopuksi haluan kiittää ministeriä hänen tekemästään työstä meriliikenteessä. Meriliikennekysymyksissä olemme varmasti saaneet aikaan hyviä tuloksia, vaikkakin on totta, että joissakin kysymyksissä on ollut puutteita. Linja-autoliikenne on myös kysymys, jossa olemme edistyneet, kuten itsekin sanoitte. Kiitokset näistä saavutuksista. Kiitos edustaja Ajala Sender. Sitten vuoro vielä herran ministerille. Haluaisin kiittää teitä vielä meidän kaikkien puolesta, että olette päässeet tänne tänään ja että olette olleet erittäin hyvin käytettävissä koko puheenjohtajuuskauden alan ajan, aivan kuten täällä jo sanottiinkin. Ja haluaisin myös todeta, että tämän tulivuoren purkauksen aikaan silloin ikään kuin poliittiset ongelmat jäivät taka-alalle. Eurooppahan on aiheena sellainen, että aina ilmaantuu jotakin uutta. Tai te olette todella tehneet paljon työtä erilaisten asioiden hyväksi. On totta, että kaikissa asioissa ei ole voitu edetä, ei ole ollut aikaa. Ja muitakin syitä on ollut. Mutta kiitän herra ministeriä hyvästä puheenjohtajuuskaudesta ja nyt saatte mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Gracias, presidente. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia niistä kiitoksen sanoista, joka kohdistui työhön, joka on toteutettu Espanjan puheenjohtajakaudella liikennekysymyksissä. Haluan kiittää herra de Grandesin ja rouva Bilbaon sanoista arvostan valtavasti niitä kiitoksen ilmauksia, joita meille on sadellut. Haasteita on kuitenkin edessämme sekä vielä Euroopan tasolla että omassa maassamme. On selvää, että kuten jo puheenvuorossani sanoin, olen ollut hyvin tyytyväinen siitä, että parlamentin tuki on ollut voimakasta. Olemme saaneet aikaan monia sopimuksia, kuten myös sopimuksen USAn kanssa ja myös liikennevaliokunnan kanssa yhteistyö on ollut hyvää, samoin komission ja Koreperin kanssa. Carlos Calleja oli yksi, joka mainittiin täällä ja tämä oli hyvä tilaisuus kiittää heitä henkilökohtaisesti ja minä haluan yhtyä näihin kiitoksiin. Työ on ollut sellaista, että sitä on tehty todellakin tiimityönä ja tämä oli tärkeää, jotta haasteisiin voitiin vastata. Sitten muutama täydentävä, kysy, täydentävä seikka vielä näihin alkusanoihin. Kiitän siitä, tai olen kiitollinen siitä, mitä tehtiin silloin, kun tulivuoren purkaus aiheutti kriisin, mutta on selvää, että EUlla on tiettyjä puutteita, kun syntyy tällainen tilanne, jossa on haasteita, jotka yhdistävät useit, useat jäsenmaat yhteen. Meillä on yhteinen valuutta, mutta meillä ei ole vielä yhteistä ilmatila ja tämä tuli hyvin selkeästi esille tulivuorikriisin aikana. Ensimmäisestä päivästä lähtien, ei viidennestä päivästä lähtien, vaan ensimmäisestä päivästä lähtien Eurocontrol aktivoi koordinointimekanismin ja kahdenvälisesti toimittiin myös jäsenvaltioiden tasolla, koska on muistettava, että päätös kapasiteetti ja valta oli jäsenvaltioilla ja tämä koordinointi tapahtui sitten yhteisön tasolla. Tämä hallinnointi ja tämä hoito toi hyvin selkeäksi tai selväksi sen, että koordinointia pitää vahvistaa, jotta tulevaisuudessa voidaan taata tehokkaampi kontrolli ja Tällä tavalla voidaan, mikä yhtenäisen ilmatilan suoma mahdollisuus voi olla. Me tarvitsemme vielä sitä, että kuljemme eteenpäin kohti tätä tavoitetta, yhteistä ilmatilaa. Mutta liikenneministerinä ja liikenneministerineuvostossa tunsin, että sain voimakasta tukea kollegoilta ja silloin kun tehtiin päätöksiä, päätökset tehtiin yhdessä ja meillä oli paljon koettelemuksia. Ja kun ajatellaan niitä kokeita, jotka tehtiin, jotta voidaan parantaa turvallisuutta. Tilanne oli hankala. Meidän piti arvioida turvallisuusriskejä ja meidän piti tehdä työ nopeasti. Joskus sanottiin, että päätökset tehtiin liian hätäisesti, mutta, mutta jos näin olisi tapahtunut, niin tilanne olisi nyt toinen ja me keskustelisimme täällä eri asioista. On korostettu myös toista teemaa, joka liittyy heikkouksiin kommunikaatiossa ja tiedotuksessa EUn sisällä. On tärkeää viedä eteenpäin eurooppalaisia verkostoja junaliikenteen puolella. Junaliikenne on tärkeä vaihtoehto tällaisessa kriisitilanteessa. Ja kun pohdimme sitä, miten myös Euroopan parlamentin edustajatkin ovat tuoneet esille sen tarpeen, että eurooppalaisiin, Euroopan laajuisiin verkkoihin investoidaan. Nehän ovat yhteisiä kaikille jäsenmaille, kun, ja kun sitten käy ilmi, että investoinnit eivät ole riittäviä, niin meidän täytyy tehdä jotakin ja tämä investoinnin heikkous tuli esille edustajien puheenvuoroissa, mutta itse asiassa tilanne on se, että investointeja vahvistetaan. meidän täytyy käynnistää sellaisia mekanismeja rahoituspuolella, jotka voidaan määrittää pysyviksi ja siten voimme kehittää tämän tyyppisiä infrastruktuureja. Komissio ja komissari ja jäsenvaltiot tietävät, että jos me emme ole kykeneviä luomaan rahastoja tai investoimaan äh, pysyvällä tavalla näitä hankkeita, niin silloin emme pysty vastaamaan niihin hankkeisiin, niihin haasteisiin, jotka meille asetetaan. Meillä on tämä 13 ja 26 jäsenvaltion vaihtoehdot Ranska, Espanja ja Portugali pyrkivät vahvistamaan tätä Välimeren ulottuvuutta ja Välimeren käytävä kysymystä. Tämähän on yksi prioriteetti Espanjan ministeriössä halutaan siis edistää junaliikennettä. Tämä on ehkä nyt vähän sisäpolitiikan puolelle menevä viittaus, mutta pyritään toimimaan siis budjetin puolella niin, että nämä hankkeet voidaan toteuttaa ja kehitys voidaan toteuttaa. Tässä mielessä en aseta mitään aikatauluja päivämäärien osalta näille prioriteettiakseleille. Täytyy katsoa, jäsenmaat tekevät ja siksi Zaragozan kokouskin oli erittäin positiivinen myös kollega, ranskalainen kollega Boucheron oli tästä samaa mieltä ja me järjestämme kahdenvälisen kokouksen vielä tämän vuoden kuluessa. Siellä käsitellään tätä kysymystä. Sitten ilmailualan sopimus USAn kanssa on sopimus, josta ne oli neuvoteltu jo vuodesta 2007 lähtien, sillä siinä oli valtavia hankaluuksia, mutta saavutimme merkittävää edistystä. Me olemme avoimia sellaiselle prosessille, joka mahdollistaa vastavuoroiset investoinnit – ja tällä on suuri vaikutus myös kasvihuonepäästöjen osalta. Tämä on sopimus, joka voi mennä myös eteenpäin, tai se vaatiikin sitä, että sitä viedään vielä eteenpäin, mutta se kuitenkin rakensi pohjan, valoi pohjan, josta voidaan sitten jatkaa työtä. Lainsäädäntöä täytyy tehdä, jotta voidaan vapauttaa vastavuoroisesti näitä investointijärjestelmiä. Sitten Zaragozaan liittyen minä pidän tuon kokouksen tuloksia erittäin myönteisinä, mutta on myönnettävä, että on selvää, että tarvitaan vaihtoehtoisia investointeja, joita tarvitaan junaliikenteessä. Sitten satamakysymykset ja aluskysymykset, niihin joku viittasi. On selvää, että nekin ovat tärkeä osa-alue merialueiden kehittämisessä. Lisäksi ne, niiden avulla voidaan vähentää painetta maantiekuljetuksissa, joten meripuolella saatua edistys, saavutettu edistys on tärkeää globaalilta kannalta. De Grandes viittasi myös rautatiepakettiin, kun ajatellaan puheenjohtaja trio, Trion työtä. Belgia varmasti jatkaa tämän paketin tarkastelua. En viittaa kaikkiin kommentteihin, joihin viittasivat jotkut edustajat tutkimuskysymyksissä. Siellä mielestäni on saatu myönteisiä tuloksia ja mehän saimme aikaan sopimuksen joka koskee matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä. Olemme erittäin lähellä loppuratkaisua. Uskon, että Belgian puheenjohtajakaudella se saavutetaan ja kannustan kollega, belgialaista kollegaa tässä kysymyksessä. On tärkeää, että että yhteinen tavoite tämä sopimus saadaan aikaan. Eräs edustaja puhui kaupunkiliikkuvuudesta. Uskon, että La Corunian kokouksen tulokset kertovat omaa kieltänsä. Siellähän korostettiin kestävää kaupunkiliikkuvuutta siellä viitattiin julkisiin liikennevälineisiin, julkiseen liikenteeseen ja yksityisliikenteeseen. Tavarakuljetuksissa tarvitaan parannusta. Liikenneturvallisuus vaatii parannusta Meillä on selkeät puitteet siitä, miten viemme näitä asioita eteenpäin ja ne ovat, niistä ovat kaikki jäsenmaat yhtä mieltä. Sitten tähän eurovinjettiin tai merkkiin liittyen 27. tammikuuta puhuin myös asiasta, kun olin tässä valiokunnassa. Me käsittelimme tek- asian teknistä puolta kesäkuun kokouksessa ja tämän kysymyksen teknologista puolta käsitellään myös ja tämä euro merkki, vinjetti, direktiivi on myös työn alla ja meillä on tämä direktiiviehdotus olemassa. Tämä direktiivi voi tietenkin saada tulevaisuudessa hyvän vastaanoton ja se vastaa ja vastaa niihin tavoitteisiin, jotka on asetettu, joita Belgia vie eteenpäin. Hyvät naiset ja herrat, näiden pohdintojen, jotka ovat luonteeltaan yleisiä, näiden pohdintojen myötä haluan kiittää teitä yhteistyöstänne. Kiitän niistä ystävällisistä sanoista joilla luonnehditte tekemäämme työtä. Olemme tavoitteista samaa mieltä, meillä on yhteisiä haasteita edessämme, mutta uskon, että yhteistyöllä ja sitoutumalla tähän työhön voimme saavuttaa nuo tavoitteet ja voimme päästä eteenpäin ja voitte aina luottaa yhteistyöhön minun osaltani. Kiitos. No niin, nyt ehdotan, että siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Samalla kun ministeri tässä hyvästelee edustajia. Nyt puhumme sitten sopimuksesta No niin, nyt puhumme siis Euroopan yhteisön ja Kanadan välisestä siviiliilmailun turvallisuutta koskevasta sopimuksesta. Esittelijä on edustaja Tikau. Muistuttaisin, että tämä on ensimmäinen ilmailua koskeva sopimus, johon Lissabonin sopimusta suoraan sovelletaan tässä vaiheessa. Ja nyt antaisin siis puheenvuoron komissiolle jotta he voivat kertoa tämän sopimuksen ehdoista ja sitten siirrymme keskusteluun. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kertoa tästä Kanadan kanssa tehtävästä sopimuksesta. Itse asiassa niitä on kaksi. Ensimmäinen on ilmailun turvallisuutta koskeva sopimus. Siinä sovelletaan vapauttamista ja e yhä enenevää konvergenssia. Ja se on erittäin tärkeä sopimus ilmailupalveluiden vapauttamisen suhteen transatlanttisilla markkinoilla. Kuten totesitte, meillä on myös tämä siviiliilmailun turvallisuutta koskeva sopimus, joka hyödyttää suuresti molempia osapuolia, sillä sillä tavoin sekä Kanadan että Euroopan yhteisön ilmailuteollisuus huotuu, hyötyy tästä sopimuksesta. Niillä on tärkeä, näillä teollisuuksilla on tärkeä osuus molemmissa maissa kokonaisteollisuudesta, kokonaisteollisuudesta ja tällä tavoin päästään eroon suuresta määrästä turhaa byrokratiaa. Kanadan ja Yhdysvaltain markkinat edustavat yli neljäsosaa maailmanlaajuisista markkinoista – ja siksi tämä sopimus hyödyttää hyvin suurta määrää organisaatioita, sillä siellä on sellaisia maailman johtavia ilmailualan organisaatioita mukana arvoltaan yli 50 miljardia euroa. Siksi tämä sopimus on niin merkittävä. Se koskee myös lentokoneiden myyntiä, osien myyntiä, ja se on meille hyvin tärkeä teollisuuden ala strategisestikin. Turvallisuus kohenee sekä pohjois- että eteläisellä Atlantilla, sekä Kanadan että Euroopan unionin alueilla. Meillähän on samanlainen sopimus, turvallisuussopimus Yhdysvaltain kanssa tekeillä. Sitä ollaan nyt päättelemässä, kunhan se saadaan läpi Yhdysvaltain kongressissa. Ja myös EUn ja Brasilian välisessä huippukokouksessa – puheenjohtaja Barroso aloittaa myös tällaisen siviiliilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen teon. Tämä on myös taloudellisesti hyvin tärkeä yhteistyöalue. Säästämme miljoonia euroja vuodessa, kun tuotteiden hyväksymisprosessit lyhenevät, ovat halvempia ja yksinkertaisempia. Myös lentoyhtiöt hyötyvät tästä sopimuksesta, sillä sopimuksessa on kohtia, jotka koskevat lentoyhtiöiden tilojen kunnossapitoa ja muita aspekteja. Myös kansalaiset hyötyvät, koska me voimme rakentaa lisää uutta tämän sopimuksen päälle. Kuten tiedätte, lentoturvallisuudesta huolehtiva virasto myöntää esimerkiksi lupia. Sitä ollaan nyt rakentamassa ja tällä tavoin tämä sopimus antaa nyt mahdollisuuden sitten ottaa huomioon myös lentoyhtiöiden ja miehistöjen toiveet. Tämä on ensimmäinen Lissabonin sopimuksen alla tehtävä tällainen sopimus ja komissio haluaa neuvostolta yksimielisen tuen tälle sopimukselle. Kanadalaiset ovat jo ratifioineet sopimuksen ja ovat virallisesti antaneet tämän tiedoksi Euroopan unionille 30. huhtikuuta. Tähän kohdistuu siis hyvin paljon odotuksia. pyrimme saamaan sopimuksen voimaan mahdollisimman pian, jotta se sitten ratifioitaisiin myös mahdollisimman pian. Tämä sopimus on osa tällaista kattavampaa Kanadan ja EUn e välistä lentoilmailusopimusta. Se on siis paljon kattavampi. Siinä on useita yhteistyöalueita mukana. Ja tällaista sopimusta ollaan siis nyt laatimassa – Haluamme siihen parlamentin suostumuksen, jotta pääsemme asiassa eteenpäin. Tässä kommenttini lyhyesti, mutta voin totta kai mielelläni vastata kysymyksiin, jos sellaisia jostakin tietystä aiheesta on. Jos kaipaatte komissiolta lisätietoa, kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Ja nyt vuoro sitten edustaja Tikaulle, joka on tässä asiassa esittelijänä. Merci, monsieur le président. Aș uh, dori să mulțumesc uh, și... Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komission edustajia, koska meillä on hil- hiljan oli ollut yhteisneuvottelu, jossa näistä, näistä sopimuksista on keskusteltu. Ne ovat erillisiä, mitä mitä tulee ensinnäkin siviiliilmailuliikenteen yleisiin turvallisuusmääräyksiin. Parlamentti on parlamentilla on luvassa lopullinen teksti komissiolta pikapuoliin, mutta siis tässä tapauksessa kaikkien jäsenmaiden pitää ratifioida tämä sopimus, mikä merkitsee koko prosessin venymistä. Mitä sitten tulee EUn ja Kanadan väliseen siviiliilmailuturvallisuussopimukseen? Täytyy todeta, että, että, että tuomioistuimen päätös koskien teknisten esteiden siirtämis poistamiselta, kaupan, teknisten kaupan esteiden poistamisesta meillä on tässä nimenomaan aina toimivalta tässä asiassa Euroopan unionissa. Näin siviiliturvallisuuden alalla me emme tarvitse kaikkien jäsenmaiden hyväksyntää. Riittää, että neuvosto ja parlamentti tämän sopimuksen hyväksyy hyväksyvät. Lissabonin sopimuksen mukaisesti parlamentti antaa asiasta lausuntonsa toistaiseksi vasta kuusi jäsenmaata on solminut kahdenväliset sopimukset Kanadan kanssa. Ne koskevat ilmailun turvallisuutta siis. Niin, niin kaikki nämä sopimukset tietenkin äh, raukeavat siinä vaiheessa, kun EUn ja Kanadan välinen sopimus astuu voimaan. Kaksien välisten, näiden kuuden kahdenvälisen äh, sopimuksen ja nyt tulevan äh, käsittelyssä olevan sopimuksen välillä on selkeitä eroja esimerkiksi mitä tulee täytäntöönpanoon täytäntöönpanojärjestelyihin. Nämä täytäntöönpano äh, menettelyt ovat sitovia, ne liitetään sopimuksen liitteeksi ja niillä on, ne ovat äh, oikeudellisesti sitovia siis ennen kuin nämä, äh, en, nämä täytäntöpano määräykset astuvat voimaan vasta, sit sen, vasta sen jälkeen, kun sääntelyviranomaiset ovat keskenään solmineet nämä sopimukset Kanadan ja jäsenvaltioiden välillä siis. Mutta nyt tässä tapauksessa, kun ne ovat sopimuksen kiinteinä liitteinä, ne muodostavat osan sopimuksesta ja tulevat välittömästi pakollisiksi ilman erillistä sopimusmenettelyä mitä tulee äh, asetukseen 1592 2002 vuodelta, jossa äh, e, jonka aiemmin sitten korvasi 2016, 2008 äh, vuodelta koskien näitä täytäntöpanosopimuksia, täytäntöpanoehtoja. E, e, unionissa on jo sopeutettu äh, lainsäädäntö äh, ja määräykset tämän sopimuksen voimaantuloa silmällä pitäen. Neuvottelut ovat olleet käynnissä 2004 asti, Ja siinä on kyse lähinnä silmailu, siviililmailuun äh, ilmailun erilaisten lupajärjestelyjen molemminpuolisesta tunnustamisesta – Kaiken kaikkiaan on siis perimmäinen tarkoitus helpottaa henkilöiden ja tavaroiden liikkumista. Ensinnäkin, mitä tulee, mitä tulee hyväksymismenettelyjen helpottamiseen, sen tarkoituksena on Eh, jonkun osa, osapuolen eh, sääntöjen mukaisesti valmistettuja, muutettuja tai eh, jotenkin muuten käsiteltyjä voidaan suoraan hyväksyä sitten toisen osapuolen toimesta. Sitten toinen osa liittyy ylläpitoon ja kunnossapitoon, jotka voidaan, jota voidaan sitten toisen osapuolen valvonnassa toteuttaa myöskin sitten toisen osapuolen toimesta. Tämä on osoittanut selkeästi Kanadan tahtoa päästä täydelliseen molemminpuoliseen kunnossapitotoimien hyväksyntään. Tämä sisältää myöskin vastaavat mekanismit sitten yhteistyöstä, mitä tulee tarkastuksiin, ilmoituksiin ja konsultaatioihin. Sopimuksen valvonnasta on niin ikään sovittu jatkuvatoimisesti. Kanada äh, äh, analysoi tässä äh, valmisteluvaiheessa Transport Kanadan alaisuudessa olevien liikenteen harjoittajien pätevyyden ja kompetenssin näissä eri toimenpiteissä niin, että niitä voidaan sitten käyttää tarpeen mukaan. Sopimusta voidaan tuonnepana sitten muuttaa hyvin yksinkertaisesti, eli dip, osapuolten diplomaattisessa, diplomaattisten, diplomaattisen kirjeenvaihdon kautta. Kaiken takana on pyrkimys vähentää byrokratiaa, ja mm, kaikki nämä, kaikista näistä muutoksista sitten tiedotetaan Euroopan parlamentille. Niinpä haluammekin pyytää neuvosto komissiota pitämään meidät ajantasalla kaikista muutoksista. Sopimus on hyvä, varsin suotuisa meidän kannaltamme. Samanlaisia ehtoja emme onnistuneet saamaan Yhdysvaltojen kanssa tehtyyn sopimukseen siis siviilimaan turvallisuutta käsittelevän sopimuksen. Ei mitä Brasiliaan tulee, Siinäkin sopimuksessa on tätä sopimusta paljon heiveröisempiä kohtia. Eli tätä voidaan, voidaan nyt pitää ihan esimerkillisenä. Se oli ensinnäkin ensimmäinen Lissabonin sopimuksen alaisuudessa solmittu. Ja nyt sitten kollegojen kommentit ovat tervetulleita. Kiitos. Euh, Kiitos. Kiitän edustaja Tikauta hänen tekemästään työstä. Se on ollut hyvin teknistä työtä teknisen aiheen parissa. Tämä oli hyvä esimerkki hyvin tehdystä työstä. Nyt sitten edustaja Maturas. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Äh, Minä haluaisin kiittää äh, näistä, äh, näistä tiedoista mehän teknisiin seikkoihin. En aio käyttää paljonkaan aikaa. Ne ovat ihan asia reilassa, kuten esittelijä äsken totesi, mutta mitä tulee tähän Tämä oli nyt sitten suullisen tiedon perus varassa pelkästään. Nyt olisi mielenkiintoista saada jotakin myöskin kirjallisena tästä sopimuksesta. Mitä sitten tulee muihin sopimuksiin, joihin verrattiin? Palaan siihen, mitä jo äskeisessä keskustelussa mainitsin, koska tässä vastapuoli on välittömästi läsnä että ei tässä kysymys on pelkästään siitä, että, että, että, että näytämme, esitämme hyvää tahtoa tässä neuvotteluissa ja keskusteluissa, vaan että pyritään pääsemään nimenomaan sitten sopimuksiin. Se, täällä esimerkiksi voidaan hyvinkin sitten esimerkiksi esittää amerikkalaiselle se, että mitä me tässä Euroopassa sopimusta itse olemme aikaan saaneet ja mihin pyrimme. Jos me, jos meillä olisi nyt tämä paperilla tässä, niin olisi helpompi tästä asiasta tietysti keskustella. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Meissner. Kiitoksia lyhyesti minäkin. Martin Grossin kanssa ihan, ihan yhtä mieltä. Tämä on selkeästi parempi, parempi sopimus kuin Yhdysvaltain kanssa tehty, että se, tämä on hyvä, hyvä esimerkkinä. Minua miellyttää se kaksi seikkaa erityisesti, että että tässä pyritään äh, äh, äh, vähentämään byrokratiaa ja mahdollistamaan sopimuksen muuttaminen hyvin yksinkertaista reittiä. Matthew Cross totesi, että, että meillä tässä nyt tässä ihan nenämme edessä, mihin voisimme sitten tarkemmin perehtyä, mutta meillä on kuitenkin edellyttäjä odottaa lentoturvallisuuden, ilmailuliikenteen turvallisuuden tästä kohenevan ja pyritään näihin standardeihin ja normeihin. Se on ihan olennaisen tärkeää, että, että siinä, äh, siinä sitten äh, pidämme puolemme ja jään myöskin odottamaan tätä kirjallista äh, työasiakirjaa. Jeti Kaule, toki kiitokset tähän asti työstä. Kiitos edustaja Meissner. Sitten edustaja Lichtenberger. Ah, kiitoksia. Minä, minullakin oli se muutama kysymys komissiolle vielä mikä esiin liittyy tämän sopimuksen vastavuoroisuuteen. Onko olemassa sellaisia äh, tapauksia jo tiedossa, jossa esimerkiksi kanadalaiset turvallisuustarkastukset tai, tai muissa maissa, joiden kanssa neuvottelua käytetään, ovat osoittaneet, että, että EUn äh, äh, lentokoneissa tai muissa yhtiön toimissa on ollut vaikeuksia turvallisuusnormien täyttämisessä. Me olemme todenneet, että myöskin euro, e-, e-, eurooppalaiset liikennöitsijät joutuvat tarkastusten kohteeksi. Ja sehän on kysymys tietysti näistä normien vastavuoroisesta tunnustamisesta ja hyväksymisestä. Sitten toisekseen onko tässä kysymys, kysymys pelkästään turvallisuudesta noin niin kuin matkustajien kannalta, vai onko se yleisistä turvallisuusnormeista? No. Mitä tulee siis lentovarmuuteen, lentoturvallisuuteen, sisältyivätkö tähän sitten esimerkiksi lentäjien lepoajat ja tämän tyyppiset seikat, jotka tietenkin ovat tärkeitä tekijöitä, tärkeitä turvallisuustekijöitä, jos ajatellaan vaikka tätä tilannetta Atlantin kahden puolen. Siinäkin on eroavaisuuksia. Kiitos. Merci, Madame Lichtenberger. Kiitos, edustaja Lichtenberger. Sitten edustaja Bradbourne. <clears throat> Thank you, Chairman. Um, well, I can, I can limit my remarks to... Kiitos puheenjohtaja. Minä puhuisin vain kahdesta asiasta. Minua hämmensi hiukan tämä edustaja Groshin viittaus tähän Amerikan englantiin. Englanti on englantia ja kuningattaren englanti pätee kyllä Kanadassakin ihan yhtä lailla. Joten olen varma, että jopa amerikkalaiset ymmärtävät sitten englannin englantia. No se oli kuitenkin pikkuseikka. Pari muuta seikkaa nostaisin vielä esiin. Ne ovat enemmänkin komission suuntaan kuin esittelijälle. Olen iloinen kuullessani komission edustajan sanovan, että sopimus on suunnattu byrokratian vähentämiseen. Itse en ole tästä aivan varma, tuleeko sopimus tässä onnistumaan. Asan kanssa toimittaessa on huomattu, että sopimus yleensä pikemminkin lisää byrokratiaa kuin vähentää sitä, joten olen hiukan skeptinen tämän suhteen, kun hän sanoi, että se vähentää byrokratiaa. Tärkein asia, jonka halusin komissiolta kuulla ja kysyä, puhun tässä nyt kahdessa mielessä ikään kuin Kanadan valtuuskunnan johtajana, haluaisin kysyä komissiolta siitä tavasta, jolla tämä siviiliilman turvallisuutta koskeva sopimus on, on tehty. Esittelijähän tästä asiasta puhui. Minkälaisia mekanismeja siellä on käytetty, kun nämä sopimukset on laadittu niin, että ne toimivat tehokkaasti kauppasopimuksen kanssa yhteistyössä. Tämä on hyvin tärkeä seikka neuvottelukierros on nyt meneillään itse asiassa tänään täällä Brysselissä. Ja mehän haluaisimme tuloksen, jossa nämä sopimukset vaikuttavat hyvin merkittävästi kaupan lisääntymiseen, aivan kuten täällä sanottiin, Euroopan ja Kanadan välillä. Ja totta kai tarvitsemme jonkinlaisen rajapinnan näille kahdelle sopimukselle ennen kuin kattavampi sopimus saadaan aikaan. Minusta on tärkeää myös huomauttaa että totta kai tätä asiaa täytyy katsoa myös laajemmassa Pohjois-Amerikan mittakaavassa. Erityisesti mitä tulee tämän turvallisuussopimuksen tekoon Yhdysvaltain kanssa. Näiden maiden välillä, Kanadan ja Yhdysvaltain välillä on niin suuri maaraja ja totta kai myös ilmassa oleva raja, että, että niitä ei voida pitää ikään kuin erillisinä alueina, vaan, vaan yhtenä alueena – ja siksi meillä täytyisi olla molemmat alueet kattava paketti. Kysymys, jonka haluan esittää, koskee sitä, miten nämä sopimukset suhteutuvat sitten kattavampiin kauppa- ja taloussopimuksiin, joita ollaan laatimassa, ja myös haluaisin hiukan vakuuttelua vielä siitä, että tämä vähentää tuolla byrokratiaa. Merci. Kiitos, edustaja Bradburn. Sitten puheenvuoro komission edustajalle, joka kommentoi näitä kysymyksiä tämän sopimuksen näkökulmasta siitä, miten se suhteutuu muihin sopimuksiin, byrokratian turvallisuuteen, valvontaan. Ja erityisesti turvallisuuden lisäämiseen. Totta kai on hyvä tärkeää saada nyt sellainen sopimus, jolla, joka on esimerkillinen ja jolla on nämä molemmat ulottuvuudet ja että sitä voidaan sitten soveltaa niin, että siihen ei synny vastustusta. Kiitos. Yritän vastata nyt esille nousseisiin seikkoihin Haluaisin kuitenkin äh, aluksi kiittää edustaja Tikauta. Hän äh, selvensi nämä puitteet hyvin. meillä on tämä turvallisuussopimus, josta on neuvoteltu. Euroopan unionin äh, toimivaltuuksiin. Se on eksklusiivinen EU-sopimus sitten. Tämä, meillä nämä kansalliset ratifioinnit vielä no, edessä näissä muissa sopimuksissa, mutta haluaisin äh, herra äh, Groschin ja edustaja, edustajan Grosch ja Meissner kysymyksiin vastata äh, myönteisesti. Toki parlamentti saa kaiken tarvittavan tiedon. Tiedot, neuvottelut ovat hyvin teknisluonteisia. Se on kysymys erilaisista lupa- ja luvista ja normeista, standardeista ja näin pois, mutta minun kollegani ovat hyvin päteviä äh, asiantuntijoita näissä. Varmaan heiltä lohkeavat ne äh, yksityiskohdat, joita kaipatte. Edustaja Lichtenberger penäsi tätä äh, vastavuoroisuusperiaatetta. On hyvä, että hän nosti sen, nosti sen esille. Siihen minua pyrimme tällä sopimuksessa. Eli, eli kaikki tämä sertifiointijärjestelmä olisi sitten molemmin puolin Atlanttia tunnustettu. Kannattaa muistaa se, että että tämä sopimus äh, äh, mahdollistaa äh, kaikkien liikenteen laitteiden ja tuotteiden ominaisuuksien, spesifikaatioiden ja testausten lopputulokset ja erilaiset sertifioinnit. Eli olemme äh, luvanne sopineet Kanadan kanssa, että meillä on yhteen sopivat tarkastusmenettelyt, mitä tulee teknisiin teknisiin seikkoihin, minkä ansiosta sitten kumpikin voi, taho sitten voi äh, validoida hyväksyä äh, toisen tekevät tutkimukset. Eli tämähän on selkeä edistysaskel. Ei me tarvitse kahteen kertaan tarkastaa kaikkia hyväksyä ja, ja, ja tiedottaa tästä hyväksymisestä. Tämä vähentää byrokratian puolen siis. Nä, emme aina joka ikistä tuotetta joudu uudelleen sertifioimaan. Tämä oli hyvä kysymys. Mutta mistä me voimme olla varmat sitten, että nämä turvallisuusstandardit ovat yhteensopivat? Olemmeko varmoja? Muussa tapauksessa sitten tämä turvallisuus saattaa vaarantua. Voin vakuuttaa, että keskustelut ovat olleet tiiviitä kanalaisten viranomaisten äh, ja, me, ja meidän asiantuntijoiden välillä varmistaaksemme sen, että, että, että vastaavuudet todella sitten ovat äh, to, todellisia. Meillä on ollut, äh, tämä on ollut sinänsä antois, siinä missä ainoa antoisampaa, antoisaa, koska kanadalaisten meidän väliset, välinen yhteneväisyys on ollut suurempaa näissä normeissa kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa. Mutta Äh, muita sopimuksia ei tehdä kovia äh, pilvin on Tässä Yhdysvallat, Kanada, Brasilia mielessämme. Nämä ovat nyt nämä suurimmat äh, lentoliikenteen valmistajamaat ensinnäkin. Mutta kuten Littenberg painotti, meidän täytyy varmistua ehdottomasti siitä, että nämä turvallisuusnormit ovat täysin yhteensopivat asiantuntijaneuvotteluissa näin pyritty tekemäänkin. Mutta kaiken kaikkiaan luottamus, luottamuksen vahvistaminen äh, edellyttää äh, esimerkiksi äh, tarkastajien vaihtoja ja tietojen vaihtoa mahdollisista onnettomuuksista ja näin poispäin. Se ei ollut, ollut minkäänlainen, kynnys, minkäänlainen kynnyskysymys meillä. Ala on molemmin puolin Atlanttia tästä hyvin innostunut ja kiinnostunut. Eli siis Eh, jos teille juolahtaa jotain, jotakin tässä, tässä mieleen, eh, kertokaa meille. Kanadalaiset ovat hyvin avoimia eh, hyväksymään meidän näkemyksemme. Voin kertoa myöskin, että teknisen tason konsultaatiot pyritään ensin ratkaisemaan neuvotteluteitse ennen kuin niistä kehkeytyy avoimia selkkauksia. Meillä on erilaisia asiantuntijakomiteoita ja niiden alakomiteoita jokaiseen tekniseen yksityiskohtaan, mikä, mitä tulee ilmailukelpoisuuteen, lentokelpoisuuteen, muuhun tällaiseen tarkastukseen liittyvään toimiin. Jos jotakin, jossakin vaiheessa hälytyskellot soivat, meillä me voimme heti tarttua tilaisuuteen ja sitten, jos on, on tarve valvota mitä sitten tulee mahdollisesti muihin seikkoihin, joita äh, Lichtenberg äh, otti esille, äh, esimerkiksi lentäjien lepojat, ei, tämä on pelkästään sopimus, mutta tämän sopimuksen solmimisen jälkeen on aivan mahdollista ulottaa ja laajentaa yhteistyötä sitten muihin turvallisuuskysymyksiin. Me voimme aina liittein tietenkin edetä tässä jos kanalaisetkin ovat asiasta innostuneita, niin me voimme aivan hyvin sopimuksen liitteissä liitteissä sitten määritellä esimerkiksi vaikka lentäjien lepoaikoja koskevia, koskevista määrin. Tässä on pelkästään tällainen, tällainen tekninen turvallisuussopimus, muuten ilman liikenteen turvallisuutta ei, ei tässä käsitellä. Sitten herra Bradburnin kysymys Eli voimmeko olla varmoja siitä, että sopimus vähentää byrokratiaa? Eh, vastaus on ehdoton kyllä. Kyllä, kyllä, koska me pystymme validoimaan toisen osapuolen sertifiointi tarkastusprosessit. Asassa, asan luominen on jo vähentänyt erilaisiin sertifiointiin liittyen vähentänyt byrokratiaa erittäin runsaasti. Meillä on tämä eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä, missä ei enää tarvitse on, e, ei enää tarvitse sertifioida 27 kertaa kansallisten ilmailuviranomaisten tasossa. Yksi taho liikkuu tässä byrokratia ja kustannus, kustannukset ovat vähentyneet. Jos puhutaan noin yleisesti pien, pienempien yritysten kohdalta saattaa olla jotain pientä nokan koputtamista, mutta kaiken kaikkiaan tämä ilmailuturvallisuusvirasto on vähentänyt selvästi kustannuksia ja byrokratiaa. Mutta kuten sanottu, Kanadan kanssa tehty sopimus vaikuttaa byrokratiaa vähentävästi vielä enemmän, koska me emme aina joudu sitten uudestaan resertifioimaan kanadalaisia tuotteita tällainen validointijärjestelmä voimassa ja se sitten edesauttaa tietysti Eurooppaa, Euroopan ilmailuteollisuutta siinä vaiheessa, kun kysymys on tuotteiden viennistä Kanadaan. Ja miten sitten kommunikoimme? näissä, eh, herra Burton viittasi näihin kauppaneuvotteluihin. Mikä on se eh, kosketuspinta? Tämäkin on otettava huomioon tietysti, mutta täytyy sanoa, että kyllä ne istuvat tähän yhteistyökuvioon varsin näpsäkkäästi. Meillä on, on eh, erityisneuvotteluja, sektoraalisia neuvotteluja, jotka liittyvät näihin sertifiointiin. Tämä on sopimus pohjainen oikeusperusta. Se ei liity VTOn, esim. VTOn säädöstöön mitenkään, eikä siellä käytäviin kauppaneuvotteluihin. Mutta kuten sanottu, tämä edustaa varsin merkittävää siivua tästä meidän kauppasuhteistamme, koska EU ja Kanada ovat erittäin merkittäviä lentokonevalmistajia – näissä huippukokouksissa aina näihin kysymyksiin viitataan. Mutta kuten sanottu, taloudelliset heijastusvaikutukset ovat mittavat, mitä tulee työpaikkoihin ja yleisesti ilmailuteollisuuden saamaan hyötyyn. Tullaanko tämä sitten jossain vaiheessa sitten ympäämään tämän osaksi suurta kokonaisuutta, mutta minusta nämä alakohtaiset sopimukset ovat täydentäviä elementtejä yleisiin kauppasopimuksiin. Niistä on kuitenkin siis jouduttu neuvottelemaan eri, eri teitä. Mutta toki kytkökset on olemassa. Jos tässä onnistutaan, ainahan ei tietenkään tehdä. Mutta jos nyt sitten saadaan avattua jonkinnäköinen aukko, ikkuna avatuksi investoinneille, Äh, äh, siinä saattaa tällainen vapautumin äh, edetä. Ja kuten Sarah Bradburn totesi, että seuraavassa vaiheessa sitten nämä otettakoon jatkossa kaikkiin taloudellisiin suhteisiin sitten huomioon. Mitä sitten tulee EUn ja Yhdysvaltain turvallisuussopimukseen? Se on ensimmäinen, josta neuvoteltiin ja saatiin valmiiksi, mutta emme me sitten vielä saata sitä voimaan ennen kuin kun näiden eh, ulkomaalaisten eh, nämä kunnostus- eh, tai korjausverstaiden tilan on ratkaistu siis ulkomailla tapahtuvien korjausten äh, ongelma on ratkaistu. Ennen sitä ei tehdä. Mutta kuitenkin tässä tämä äh, sopimus, joka nyt on käsillä, vaikuttaa varmaan myönteisesti tähän ähm, Yhdysvaltain kanssa tehtävään sopimukseen siinäkin mielessä, että äh, siellä eurooppalainen ja Yhdysvaltain ilmailuteollisuus, lentokoneteollisuus haluaa tässä edetä enemmän yhtä jalkaa transatlanttiset markkinat ovat yhtenäismarkkinat, kuten Blackburn totesi, meidän pitäisi, tulisi neuvotella yhdessä Kanadan ja Yhdysvaltain kanssa pyrkimyksemme tällainen kattavampi ratkaisu, mutta ihan näin pitkällä emme vielä ole. Mutta äh, sitten kun on näiden ulkomaalaisia etsevien äh, korjaus- ja huoltopisteiden ongelmatiikka saatu ratkaistuksi, sitten voimme seura- edetä seuraavaan vaiheessa. Kiitos. Un petit pour conclure. Sitten rouva Tikau vielä loppupäätelmät. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka käyttivät puheenvuoron tässä keskustelussa. Kiitokset myös komission edustajalle vastauksista. Haluaisin sanoa, että artikla 7 sopimuksesta puhuu turvallisuustoimenpiteistä ja puhuu myös tilanteista, joissa saatetaan joutua hankaluuksiin tiettyjen viranomaisten myöntämien lupien osalta. Ja näin kaikki voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Eli meillä on tällainen suojalauseke olemassa. Haluaisin myös viitata artiklaan 4, joka määrittelee hyvin selkeästi sopimuksen soveltamisalan. Tämä sopimus nimittäin on sellainen, että se pyrkii monitoroimaan siviilialan viranomaisten ja siviili-ilmailun viranomaisten yhteistyötä. Ja siellä on myös ö, huolto, toimenpiteen ympäristö, sertifikaatit ja se yhdistää myös yhteistyötoimet, eli siinä tarvitaan, se on siis selkeästi yhteisesti liittyy tähän yleiseen puitesopimukseen. Ja kun otetaan huomioon tietyt lausekkeet, myös ne toimenpiteet, joihin rouva Lichtenberger viittasi, tämä kysymys on siis katettu. Haluan kiittää teitä ja odotan mielenkiinnolla kommentteja Aikataulu on seuraava. Asiakirja lähetetään käännettäväksi 3. syyskuuta ja 27, 27. syyskuuta keskustelemme asiasta valiokunnassa, siis tässä valiokunnassa. Ja sitten meillä on tarkistusten jättämiseen määräaika 5. lokakuuta ja mietintö hyväksytään 26. lokakuuta ja sitten marraskuun täysistunnossa 27. marraskuuta todennäköisesti. On hyvä tarkastella ja pitää mielessä tämä aikataulu, jotta tämän lausunnon eteenpäin meno voidaan taata. Kiitoksia rouva Tikau. Toivottavasti otitte ylös kaikki nämä yksityiskohdat, nämä Päivämäärät siis tarkistusten jättämisen määräkä 50. keskustelu valiokunnassa 27.9. Ja nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistassa, joka on tämän aamupäivän istunnon viimeinen kohta. Te tiedätte, että eurooppalaiset, Euroopan laajuiset verkostot ovat 2007-2013 aikavälillä laadittuja ja ne koskevat kaikkia liikennemuotoja, myös ilmailualaa. Ja tässä ilmailuliikenteessä, jotta voidaan hoitaa ja hallinnoida ilmaliikennettä järjestelmän sisällä, siellä on, tämä järjestetään tällaisten ilmatilan lohkojen muodossa, eli nämä kuuluisat FEBSit, nämä slotit tai ilma, tilalohkot ovat asia, josta, josta, jota tarkastellaan myös Lissabonin sopimuksessa. Niihin viitattiin ja olemassa olevan sopimuksen mukaan komissio tulee kertomaan niistä tarjouksista, joita näihin ilmatilalohkojen osalta on tehty ja näissä arvo on siis 20 miljardin euron luokkaa. Ja nyt komission edustaja kertoo meille, mikä tämän, tämänhetkinen tilanne paketin osalta on. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain mahdollisuuden tulla tänne kertomaan näistä toiminnallisista ilmatilan lohkoista, se on monivuotinen ohjelma tai osa tätä monivuotista ohjelmaa, joka alkoi siis tämän vuoden alusta. Tähän prosessiin ovat osallistuneet sekä parlamentti että komissio. Ja siinä ovat mukana ne hankkeet, jotka ovat tässä budjettikohdassa, eli liikenteessä ja kuljetuksessa mukana. Tähän on jo saatu ehdotuksia ja komissio aikoo nyt edetä tässä asiassa ennen kuin asia siirretään jäsenvaltioiden suuntaan. Nyt haluaisin kertoa teille näistä ensimmäisistä tuloksista, joita tällä kierroksella 2010 on saatu. Ja 15. päivä tätä kuuta ne annetaan sitten jäsenvaltioille. Meillä on kolme tai itse asiassa meillä on tällainen monivuotinen ohjelma, jo, eli siis nämä toiminnalliset ilmatilan lohkot, FABit, joista tänään keskustellaan, sitten merikuljetusreitit, sisävesireitit. Tämä kierros on yhä edelleen käynnissä ja valintaprosessi alkaa sitten syksyllä tuossa marraskuussa ennen kuin parlamentti päättää näistä meri- ja sisävesikuljetusreiteistä. Tässä on kyse nyt tällaisista vuosittaisista ohjelmista, eli siksi tällainen mm, tarjouskierros käydään joka vuosi. Komissio on tutkaillut tätä prosessia ja sen, se hyväksytään siis täällä parlamentissa. Siinä pyritään edust- edistämään julkisten ja yksityisten tahojen välistä yhteistyötä. Siinä on mukana myös tutkimuksia erilaisista hankkeista, joilla on yhteisiä intressejä. Eli tämä on se sellainen mm, asian klassinen tai tuttu puoli. Mukana on kuitenkin myös innovaatioita, innovaatiotoimintaa, joilla pyritään edistämään Euroopan kuljetusverkkojen integraatiota. Erilaisia intermodaalisia alustoja, niihin liittyviä toimia, uusia teknologioita – Tämä oli siis tuo vuosittainen ohjelma, joka on nyt tuossa tarjouskierrosvaiheessa. Ja se tulee käsittelyyn 30. elokuuta ja sitten edelleen syksyllä, kuten jo sanoin. Ja sitten äh, marraskuussa se tulee teille tähän valiokuntaan. Myös tämä kierros näistä toiminnallisista ilmatilan lohkoista on aloitettu tämän vuoden huhtikuussa – tämän yhtenäisen ilmatilan hankkeen hanke oli jo pidemmällä. Siinä oli edistytty pidemmälle, siksi päätimme irrottaa nämä kierrokset toisistaan. Teimme sen huhtikuussa ja sitten arviointiprosessit käytiin läpi touko- ja kesäkuussa. Komissio on laatinut tästä asiasta esitteen. Valiokunnalla se varmastikin on. Siinä kuvaillaan tätä arviointimenettelyä. Tämä on ulkoinen arviointi. Sen tekee komission nimittämät, nimittämä asiantuntija. Ja meillä on myös EUn sisäinen paneeli mukana tässä prosessissa, joka tekee tätä valintaa sitten. Meillä on 20 miljoonaa euroa käytettävissä, kuusi esitystä ja yhteensä varoja on 36 miljoonaa euroa. Ulkoisen arvioinnin mukaan vain kaksi hanketta hyväksyttiin. Sisäinen paneeli tutki uudestaan nämä jäljellä jääneet, jääneet neljä hanketta ja pienensi sitten niiden soveltamisalaa ja soveltamisaikaa – ja sillä tavoin pystyimme sitten pysymään alkuperäisen 20 miljoonan euron budjetin raameissa. Meillä on nyt siis neljä hanketta, neljä päätöstä, jotka pitää rahoittaa. Tavoitteena on kehittää toiminnallisia ilmatilan lohkoja. Se on kaikkein tärkein hanke. Siihen menee 13 miljoonaa euroa. Sitten Britannian hankkeeseen menee 1,1 miljoonaa euroa. Ja Pohjois-Euroopan ilmatilan lohkoihin menee myös osansa. Ja viimeinen oli Keski-Euroopan lohko, siihen menee 4,4 miljoonaa euroa. Tässä siis ne neljä esitystä, jotka teidän hyväksyntänne nyt odottavat. Eli kokonaiskulut ovat 20,4 miljoonaa euroa. Yleisesti ottaen meillä on 115 miljoonaa euroa näihin monivuotisiin ohjelmiin, joten tuo 20,4 miljoonaa ei aiheuta meille mitään budjettihankaluuksia. Kuten jo täällä keskusteltiin, niin asiakirjat lähetetään jäsenvaltioihin ja toivomme, että saamme sieltä hyväksynnän ja että saamme sen torstaina ja että hyväksyntä tulee syyskuun loppuun mennessä. Kiitoksia. No niin, täällä on joitakin puheenvuoropyyntöjä. Herra Gross. Kiitoksia. Kiitokset komissiolle näistä tiedoista. Ensimmäiseen hankkeeseen liittyen, mitkä ovat ensinnäkin nämä valintakriteerit tarkkaan ottaen? Meillä on tietoa, joka olemme, jota olemme saaneet muita teitä pitkin, mutta minusta tästä puuttuu vielä yksityiskohtia rahoituspuitteista. Te puhuitte tietysti näistä määritelmistä, mutta mitkä ovat olleet tarkkaan ottaen valintakriteerit ja mitkä ovat hankkeiden tavoitteet, ne tavoitteet, tai ne hankkeet, jotka on valittu. Minä en nyt löydä täältä niitä kriteereitä, en pysty lukemaan niitä itse täältä. Sitten puhutaan tästä tarjouspyyntökierroksesta, mutta hieman tästä sisällöstä puuttuu vielä mielestäni tietoja. Voiko joku antaa tästä lisää tietoa, koska se on kuitenkin mielestäni tärkeää. Kiitoksia, herra Grosch. Ja sitten herra Cavalli. Kiitos omasta puolestani haluaisin lisätietoa komissiolta näistä nefateista. Mitä ne tekevät näillä rahoilla? Toisen, toinen kysymys. Al de functionele luchtvaartblokken. Toinen kysymys on se, minkälaisia summia on jo annettu näille eri lohkoille. Ja entä sitten tulevina vuosina, minkälaisia varoja näiden lohkojen kehittämiseen on menossa? Kolmas kysymys on yleisempi. Itse asiassa toiminnallinen ilmatilan lohko on jo olemassa Keski-Euroopalle. Ja tämä lohko on erittäin tärkeässä asemassa ja se tarvitsisi siksi varoja. Onko tämä ilmatilan lohko jotenkin edistyneempi kuin muut? Ja entä sitten muut lohkot tässä kontekstissa? minkälainen suhde erilaisten lohkojen kehittämisen välillä on. Haluaisin myös tietää, vastaako tämä kehitys sitä, mitä alo- a- ajattelitte alkuun tehdä. Kiitoksia ja sitten Rouva Jensen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää siitä, että olemme saaneet tämän materiaalin käyttöömme. Se on mielestäni mielenkiintoista. Voin liittyä niihin kysymyksiin, jotka kaksi aikaisempaa puhujaa on tehnyt. Haluaisin myös tietää, missä vaiheessa nyt ollaan näiden ilmatilalohkojen osalta. Jos ajatellaan, että 2012 on tämä määräaika, niin onko se mahdollista? Ja kun katsotaan näitä kuvia, niin sitten mm, sitä miettii, että kuka edistyy, kuka ei. Voisitteko antaa yleisen katsauksen siitä, missä, miltä osin asiat etenevät nopeasti ja missä sitten mahdollisesti on ongelmia. Lisäksi minulla olisi joitakin kommentteja. Meillähän on usein hyviä ajatuksia hankkeista liikenteen alalla, mutta sitten ei kuitenkaan riittävästi rahaa. Ja jos pitää olla tiukkana, kun ajatellaan nyt tämä 20 miljoonaa ette oikeastaan edes päässeet ihan siihen, niin jos ne ovat nyt käytettävissä, niin on hyvä tuoda esille se, että meillä on tässä tapaus, jossa, mm, jossa on kyse tärkeistä hankkeista, mutta rahaa tarvitaan enemmän. Lichtenberger. Kiitoksia sitten rouva Lichtenberger. Ja herzlichen Dank ähm, auch für mich. Kiitoksia. Minullekin jäi kysyttävää tästä tämän paperin pohjalta. Va- vaikken äh, ihan välttämättä ymmärrä kaikkia yksityiskohtia, miksi, näitä, miksi tätä nyt on yritetty toteuttaa. Kohtaan yksi, mihin, missä on tämä suurin rahasumma ohjattu tässä äh, selkeästi, mistä mitenkään selvä, mitä, mitä, mihin tässä äh, pyritään verrattuna nykytilanteeseen. Sitten mitä tulee kohta kolmas paketti, tämmöinen pohjois-eurooppalainen paketti, eli äh, että että sitä ei otettu tässä rahoituksen, äh, rahoituksen piiriin, koska siitä on pelkästään täytäntöpanosta kysymys, jos pidetään äh, vähemmän tärkeänä siltä osin, mitä moinen mahtaa tarkoittaa. Sitten tämä äh, nelos kokonaisuus Keski-Eurooppa on hankala, koska se on paljon hankalampi lohko äh, erilaisuuksien äh, johdosta. Miksi Slovakia on tästä äh, pois otettu? Mitä sitten tapahtuu, jos katson karttaa? Se on aika erikoinen ratkaisu. En ymmärtä, onko miten järkeä siis tältä osin edetä. Ja sitten kun todetaan, että että tällaiset vastuuskenaariot, mitä ne tarkoittavat? Tässä edellyttää sikäli kun ymmärrän alan ihmisiä, tarkoittaa pelkästään tehostettua yhteistyötä ja siihen sitten palkitaan puolella toista miljoonalla eurolla. Se ei ole minusta pitäihin. Haluaisin tähänkin jotain selvityksiä. Se, miksi se etenee näin hitaasti. Ja sitten, sitten pitäisi tässä vielä nostaa punainen kortti ja todeta, että kertokaa nyt että jos ei tätä halua, näinhän ei voida edetä. Tästä on vatvottu vuosikausia edistysaskelit askeleet eivät ole millään tavoin ennakoitavissa. Eikö kanssa puhua avoimesti kaikesta asiasta, eikä tällä tällä eh, salamyhkäisesti, eikä voi olla mahdollista, että että oman ilmatilan valvonta valisetaan eh, naapurille. Ei se nyt näinkään voi olla. Tietysti, eh, tietenkin Totta, äh, tot, totta kai äh, sen yksinkertaisesti mennä tähän, mutta kyllä maan omat, omat rajat ovat tietysti oman maan valvottavissa. Mutta, mutta tämä näyttää todella työle, työläältä tavalta edetä. Sama, poljemme aika lailla paikallamme missä, ilma, missä ilmatilassa, mitkä, ilma, mitkä ne ilmatilat ovat sitten, jotka, jotka tässä aiotaan lohkoa. Kiitoksia rouva Lichtenberger ja nyt rouva Foster. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos komission edustajalle, että hän on täällä tänään. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Muutama kuukausi sitten kuulimme hyvän esityksen tästä Patrick Kiltä, komissiosta ja se auttoi meitä varmasti paljon. Ihmisiä varmasti turhauttaa tässä hiukan se, että tämä asia on nyt, tätä, on, tätä asiaa on nyt venytetty hirvittävän kauan juuri tätä yhtenäisen ilmatilan asiaa ja varmasti komission pätee sama asia. En tiedä, mikä teollisuuden rooli tässä asiassa nyt on. Itse minulla on muutama kysymys tässä edustaja Lichtenberger otti esiin tämän asian, että tämä asia on kestänyt nyt todella kauan ja että, että jotkut osapuolet tässä viivyttelevät. Toinen kysymys koskee sitten näitä toiminnallisia ilmatilan lohkoja ja yksittäisiä maita ja niiden lohkoja. Sitä, että kuka kehittää omaansa ja, ja etenee asiassa huolimatta siitä, että tarvittaisiin parempaa selvitystä rahoituksesta ja muista epäselvistä asioista, mutta kuka itse asiassa etenee asiassa ja kuka ei, koska tällainen tilannehan ei käy Jotkut maat työskentelevät todella kovasti saadakseen nämä ilmatilan lohkot toteutumaan ja Espanja oli puheenjohtajavaltiona eräs tärkeimmistä asioista oli tämä, jonka sitten tuo tulivuoren purkaus pilasi. Mutta varmasti tehokkaammalla ilmatilan käytöllä pystyttäisiin vähentämään esimerkiksi ruuhkia, ja se on oma kysymyksensä. Mitkä ovat ne alueet, jotka tässä nyt vitkuttelevat turhaan? Entä sitten rahoitus? Muistan muutama vuosi sitten huolimatta EUn tietyistä rahoituslähteistä ja komission lähteistä, jotka kaikki tuntevat. Mehän kaikki tuimme yhteisiä teknologia-aloitteita. Yksi niistä oli nimeltään Clean Sky eli puhdas taivas. Ja sen takana oli hyvin suuri yhteisymmärrys ja yksityistä sektoria ja teollisuutta oli paljon siinä mukana mutta rahoituksen byrokratia oli aivan valtavan suuri, joten viivästykset siellä johtuivat juuri tästä asiasta. Totta kai tässä katsotaan nyt tätä TEN-rahoitusta. Voin ymmärtää, että summa olisi 0,103. Puolahan on EUn jäsen ja iso maa myös ja siksi ei ole kovin rohkaisevaa nähdä, että Puola viivyttelee eikä etene niin nopeasti kuin heidän pitäisi. Minua huolestuttaa tämä Blumet-asia. En, en osoittele tässä sormella suinkaan Italian suuntaan. Minulla ei ole mitään kinaa heidän kanssaan, mutta miten nyt tässä vaiheessa Italia voi olla, anteeksi, miten Italia voi olla tällaisessa tilanteessa? Italialla, Italian on kuitenkin kehittynyt teollisuusmaa. Mitä se voi olla täällä näin alhaalla tällä listalla? Olen varma siitä, että lentoturvallisuus Italiassa on hyvä. Siellä rakennetaan lentokoneita, ei minun tarvitse heitä puolustella, mutta olen yllättynyt siitä, että tässä tapauksessa, Blumetin tapauksessa, tilanne on näinkin huono. Italia on EUn jäsen, olipa esimerkiksi oma mielipiteeni EUsta mikä tahansa. Miksi jotkut EUn johtavat maat ovat tässä kategoriassa, joissa, jossa asiat eivät lainkaan etene? Viimeinen huomioni on se, että tämä loppurahoitus, jos katsotaan TENiä, niin siellä rahoitus on jaettu hyvin selvästi. Mutta kaikki se loppu, tämä voi olla hyvinkin naivi kysymys, niin onko kaikki loppu jaettu teollisuusaloittain vai tuleeko se suoraan jäsenvaltioista, koska nyt mehän tiedämme, että kansallinen ilmailu on hyvin pitkälle yksityistettyä. Britanniassa se esimerkiksi on ja to, joissain maissa ei. Siellä valtio rahoittaa ilmailua. Joten olisin kiitollinen siitä, jos voisitte hiukan selventää tätä asiaa. Kiitos. Merci, Kiitoksia rouva Foster ja sitten Ajella Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komission edustajaa herra Pakeeta hänen esityksestään. Haluan myös tuoda esille joitakin kysymyksiä. Haluaisin ensinnäkin tietää, vaikuttaa siltä, että nämä kahdeksan lohkoa ovat sellaisia, että no kuudestaan tehty ehdotus ja sitten Portugali, Espanja tai tämä Tonavan alue on toinen sellainen tai sitten Itämeren alue. Ehkä siihen voitaisiin antaa joku vastaus, miksi siellä ei siis ole näitä. Ja kaksi, neljä on ollut sitten jäänyt jäljelle. Haluaisin tietää, mitkä ovat olleet siinä mukana Italia ja Puola niihin viitataan vain siinä muodossa kuin se täällä on ja oliko tämä sitten tärkeää, että oli kyse kahdesta jäsenmästä, ei yhdestä. Sitten nämä luvut. Ensimmäisessä hankkeessa, joka oli tämä Leonin alueen lohko, näyttää siltä, että siellä prosenttiosuus on 42 prosenttia ja sitten se on melkein 50 prosenttia jatkossa. Haluaisin tietää, miksi näitä muutoksia on tehty hyvin selkeästi. Sitten sanotaan, että on yksi osa, joka luokitellaan uudelleen tällaisena operaationa tai tämmöisenä FAPS-operaationa. Haluaisin tietää, miten ne identifioidaan. Ilmeisesti tässä on joku tutkimus, onko siellä nyt sitten tällaisia works tai tällaisia töitä. Lisäksi haluaisin siihen siis lisää tietoa. Sitten tämä 2012 määräaika osa rahoitusta, rahoituksesta on tippunut ja sitten Slovakia on päättänyt, että se ei ole mukana kilpailussa. Mikä oli syy siihen, että se jäi pois? Sitten haluaisin tietää, milloin voidaan sitten huomata siitä, miten nämä ilmatilalohkot ryhtyvät, tai kun ne alkavat toimia paremmin. Kiitoksia. Ehm, najprej bi pohvalil eh, komisijo za to brošuro, tudi za ta razpis, ki je... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella komissiota tästä esitteestä ja myös tästä ehdotuspyyntökierroksesta. Minusta se on hyvä mahdollisuus maille vastata niihin peruskysymyksiin, joita näihin toiminnallisiin ilmatilan lohkoihin nyt liittyy, erityisesti mitä tulee niiden integraatioon keskenään Minun kysymykseni liittyy tähän laajaan Balkanin alueeseen, eli tämän, tähän itäiseen entisen Jugoslavian alueeseen, Serbia, Montenegro, Kosovo ja Makedonia, jotka eivät kuulu mihinkään näistä toiminnallisista lohkoista. Minä olen esittelijä Serbiassa ja Aina kun käyn Belgradissa, niin tapaan siellä konsulttiryhmän, joka työskentelee Serbian hallitukselle, kun se pyrkii harmonisoimaan lainsäädäntöä esimerkiksi ilmailuasioissa ja lennonjohtoasioissa. Ja haluaisin tietää, onko tässä asiassa edistytty mitenkään. Olemmeko lähempänä päätöstä, jolla vastattaisiin kysymykseen siihen kysymykseen, että Balkan haluaa siis oman lohkonsa. Oltaisiinko jo niin pitkällä, että Balkan otettaisiin osaksi tätä Tonavan lohkoa tai Keski-Euroopan lohkoa? Toinen kysymykseni on sitten teknisempi. Olen iloinen nähdessäni, että meillä on kaksi lohkoa, joissa on mukana myös Afrikan maita. Tunisia ja Egypti on otettu mukaan. Ja tämä on hyvä totta kai tälle Välimeren siniselle lohkolle, mutta kun ajatellaan Portugalia ja Espanjaa, niin näemme, että osa tätä mannerta otettiin mukaan, mutta Marokkoa ei ole otettu mihinkään mukaan. Olisiko tämä nyt hyvä mahdollisuus laajentaa tätä lohkoa Marokkoon asti, erityisesti kun ajatellaan kuinka paljon lentoja Marokkoon menee. Siellähän on paljon matkailukohteita Viimeiseksi haluaisin muistuttaa kaikkia, että Turkki on ehdokas maa ja tuo Välimeren lohkoon voitaisiin ottaa myös Turkki mukaan. Se olisi varmasti suuri edistysaskel lentoturvallisuudelle. Haluaisin komission vastaavan kysymykseen, että onko ajateltu sitä, että otettaisiin mukaan lisää maita mihinkään näistä lohkoista. Entä sitten ehdokasmaat tai maat, joista voi tulla ehdokkaita tulevaisuudessa? Merci, Madame... Kiitoksia. Sitten Rosbar. Danke, Vorsitzender. Ja, eigentlich möchte ich bei Herrn Minä ö, olen ihan yhtä mieltä herra Kasimin kanssa. Minä olen aika tuore kasvo tässä valiokunnassa. Ehkä tämä johtuu tietämättömyydestäni, kun joudun kysymään, että kun tässä kun kaikki maat kun on äh, luoteltu, eivät ole sen paremmin EU-maita kuin, kuin edes, edes äh, ehdokasjäsenmaitakaan. Joten tässä iso Pohjolan, Pohjolan lohko, niin kuin se äh, Grönlantihan ei ole, vaikka onkin osa Tanskaa, EU-maa. Ja siksi päädyn tässä kysymykseen, niin että mit, mistä, mistä nämä maat on, tämähän on toiseksi suurin lohko, ja, mutta puolet maista ei ole jäsen, jäsenmaita esimerkiksi Islanti, Norja, jäsenkunnat. Niin, että että ehkä johtuu tästä yksinkertaisuudesta, niin kun joudun tätä tästä kysymään. Mutta mm, toistaiseksi meillä on ihan liian vähän pohja, pohjatietoa siitä, että, että voisimme oikein ymmärtää, miksi, miten nämä lohkot ja siihen kuuluvat maat on valittu. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Tikau. Domnule presidente. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Ensinnäkin, jos nyt tarkastelin näitä prosenttiosuuksia yhteisrahoituksesta Euroopan laajuisissa verkoissa, niin tämä on 50 prosenttia. Eli en ymmärrä, miksi tässä sitten puhutaan näistä tutkimuksista. Käytännössä katsoen näissä tutkimuksissa pyritään jakamaan tulevia lohkoja. Valitettavasti en ole vielä tähän saakka nähnyt suuntaviivoja, jotka olisi pitänyt määritellä, kun näitä lohkoja määritetään. Minä olen ollut Eurokontrollissa käymässä ja me puhuimme siellä aiheesta, esitimme samat kysymykset ja he kertoivat meille, että 2010 mennessä nämä suuntaviivat olisi pitänyt jo tehdä, mutta niitä ei vieläkään käsittääkseni ole. Nyt haluaisinkin kysyä, mikä kriteereiden pohjalta nämä lohkot määritellään ja miten rahoitus taataan ilman näitä suuntaviivoja. Sitten Tonava alue. Muistaakseni, että 2009 päätöksessä Tonavan alueen rahoituksesta. Tämä tämä päätös hyväksyttiin ja sitten me pyysimme komissiolta antamaan meille päivitettyä tietoa siitä, mikä tilanne oli, ja tuon tutkimuksen lopputulokset myös, jos se on saatettu päätökseen. Tässä kaikki, kiitoksia. Euh, kiitoksia rouva Tikau ja sitten rouva Meisner. Lyhyesti Minua kiinnostaa yksi lohko, tämä Slovakia, joka on tästä er, vetäytynyt ja ja tästä kollegia jo mainitsi, että mitä sitten voidaan tehdä. Me puhumme eurooppalaisesta ilmatilasta. Kyllä sen varmaan pitäisi sitten olla jäsenmaat mukana mielestään. Sitten yksi juttu, jota kun en ymmärtänyt ihan tarkkaan, onko tässä jonkinlaista jonkinlainen analyysi tehty näistä heikko, tila, nykytilanteesta, mistä nykyisessä olosuhteessa on sitten parantamista. Voitaisinko tähän vastata komission sulla? Kiitoksia, Rova Mesnar ja sitten Koutsakus. Kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelu ja tämä keskustelun laajuus saa minut epäröimään hieman. Haluaisin kuitenkin tehdä kaksi kysymystä, jotka saattavat olla kiinnostavia, koska keskustelu on kuitenkin tosiaan niin laaja. Haluaisin vastauksia komissiolta. Mikä on strateginen merkitys ja sotilallinen ja poliittinen merkitys näiden lohkojen osalta – miten olemassa olevat säännöt suhtautuvat niihin, kun ajatellaan näitä kysymyksiä ja niiden toteuttamista ja mitkä, mikä on koordinointi silloin, kun lohkoista puhutaan. Kiitoksia. Ja nyt ennen kuin annan puheenvuoron herra Pakeelle, haluaisin kommentoida hieman. Keskustelu ja kysymykset ovat, on todellakin ollut kiinnostavaa ja tässä on tullut esille joitakin teknisiäkin yksityiskohtia. Tämä on nyt tämä eurooppalainen esitys tässä paperilla ja tämä, tässä on joitakin yllättäviä hämmästyttäviä tietoja, kun ajatellaan näitä historiallisia tekijöitä, jotka tulevat esille, mutta kartta mm joka koskee tavallaan myös yhtenäistä ilmatilaa, niin siellä on kyse tarjouspyynnöstä ja on kyse menettelytavasta, joka on tietyssä mielessä hieman ristiriitainen, koska syntyy vaikutelma, että nykyiset menettelytavat ja nykyinen tilanne ovat melko kaukana siitä, jos ajatellaan yhtenäistä ilmatilaa ja jos otetaan taustaksi tämä tulivuorikriisi, Herra Pake, olette saanut valtavasti kysymyksiä ja nyt, nyt sitten noin vajaa vartti aikaa sitten tyydyttää edustajien uteliaisuus. Merci, monsieur président. Merci, euh, mesdames et messieurs les parlementaires. Kiitos puheenjohtaja näistä kysymyksistä ja kiitos myös edustajille kysymyksistä. Tämä keskustelu on jatkunut jo muutaman kuukauden ja jopa vuoden. Tämä on prosessi, jolla päästään kohti yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ja toiminnalliset ilmatilalohkot ovat tärkeä etappi tällä matkalla. Tuo esitys, jonka aluksi pidin tästä aiheesta, ja se, miten, mitä kerroin näistä valinnoista, tietenkin se on vain hyvin rajallinen kuvaus tästä prosessista, sillä nythän puhutaan tästä myös osasta tätä TEN t ohjelmaa eli eurooppalaajuisista liikenneverkoista ja samaan aikaan myös puhutaan näistä toiminnallisista ilmatilan lohkoista. Kyseessä on siis prosessi ja sellainen alhaalta ylöspäin etenevä asia, joka on aloitettu jo vuonna 2008, nyt ollaan vuodessa 2010. Mukana olevat jäsenvaltiot ovat valmistelleet ehdotuksiaan. Niiden sisältö on ollut hyvinkin vaihtelevaa, erityisesti toteutettavuuden osalta. Siellä on erilaisia koordinaatio- ja harmonisointimekanismeja. Investoinnit ovat myös aika rajallisia. Investointi e- esimerkiksi juuri teknologiaan näissä toiminnallisissa ilmatilan lohkoissa. Tällainen rahoituspäätös on nyt keskustelun alla. Se ei tietenkään ole sinänsä poliittinen asia Euroopan parlamentille. Se on pikemminkin yksittäinen elementti, jolla pyritään rakentamaan näitä ilmatilan lohkoja. Ja toivottavasti asia, asia saadaan loppuun vuoden 2012 loppuun mennessä. Ra- tarkoituksena on siis pyrkiä rahoittamaan näiden lohkojen rakentaminen. Pyrin vastaamaan tässä nyt joihinkin kysymyksiin. Totta kai joillakin on enemmän rahaa kuin toisilla. No miksi sitten jotkut lohkot katetaan ja toisia ei? Tämä heijastaa niitä ehdotuksia, jotka me olemme saaneet jäsenvaltioilta ja sitä työtä, jonka, jonka ne ovat tehneet vuoden alussa. Joten siksi näiden mm, ehdotusten sisältö on ollut hyvin vaihteleva. Jotkut ehdotukset tukevat näitä ilmatilan lohkoja, ja ovat siinä mielessä tärkeämpiä kuin muut ehdotukset. No sitten tästä rahoituksesta. Päätös tuli voimaan, se tehtiin siis 2008, tuli voimaan 2009. Meillä oli viisi toiminnallista ilmatilan lohkoa, Keski-Eurooppa, 2 miljoonaa euroa, BlueMed, jossa on Italia, ja siellä 2,8 miljoonaa euroa, ja kerroin jo tästä arvioinnista, jota siellä tehtiin ja miten sitten päädyttiin tähän rahasummaan ja se prosessi on vielä meneillään. Sitten North European ATM Service Concepts, sinne 8 miljoonaa euroa. Ja kuten edustaja Tikau sanoi, niin Tonavalle on oma lohkonsa. Se prosessi on vielä meneillään, 1,5 miljoonaa euroa siihen. Ja sitten tutkitaan myös Itämeren lohkon rakentamista. Nämä ovat ne ehdotukset, joita meillä nyt on, ja niille on jo myönnetty rahoitus. Ja sitten meillä on vielä joitakin meneillään olevia, tutkinnassa olevia ehdotuksia. Kuuntelin mielenkiinnolla puheenvuoroja, joita tässä esitettiin. Edustaja Grosch kysyi kysyy näistä kriteereistä, joilla näitä lohkoja rakennetaan ja valitaan. Totta kai kriteerit ovat erittäin tärkeitä. Ehdotuksen täytyy olla relevantti eli asianmukainen. Minulla on teksti tässä englanniksi, joten vaihdan tässä nyt englanniksi. Eli ehdotusten täytyy olla relevantteja. Niiden tulee täyttää toiminnallisten ilmatilan lohkojen vaatimukset. Tarvitsemme todisteita siitä, että hanke todella saadaan päättöön päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Ja tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että tietyt hankkeet jäävät nyt ohjelman ulkopuolelle. Palaan tähän vielä. Sitten maturiteetti. Meidän tulee olla varmoja siitä, että nämä ehdotuksissa estetyt toimet voidaan panna täytäntöön välittömästi. Tarkastelimme myös ehdotusten vaikutusta Meillä oli myös tällaisia perinteisiä yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyviä kriteerejä, kuten tehokkuus, kapasiteetin optimointi, lentoreitit ja niin edelleen. Ja sitten siellä oli myös tällainen normaali TEN-T, eli yleiseurooppalaisten liikenneverkkoja koskeva kriteeri. Onko johto rakennettu oikein ja voiko, voidaanko hanke viedä läpi rahallisessa mielessä tehokkaasti. Tässä pähkinäkuorassa siis tuo kriteeristö. Voin mielelläni kertoa näistä lisää tänään kokouksen jälkeen ja antaa niistä kenties yhden sivun yhteen vedon jäsenille, jotka sen haluavat. Edustaja Groschin toinen esiinottama tärkeä asia oli sitten näiden ehdotusten sisältö ja mikä se oli. Tämä esite on tehty sen perusteella, mitä me teimme vuonna 2008. Silloin meillä oli suurempi lukumäärä näitä ehdotuksia. Ymmärrän kyllä, mitä edustaja Grosch sanoi siitä, että meidän olisi pitänyt kommentoida sitä, että miksi tietyt ehdotukset valittiin ja tiettyjä sitten ei. Se on nimittäin kriittistä tietoa jäsenvaltioille ja ehdotusten tekijöille. Ja siinä mielessä se olisi ollut hyvin tärkeää en, en kerro tästä asiasta nyt enää yksityiskohtaisemmin. Voin tehdä sen, mutta vaikka sitten kokouksen jälkeen voin kertoa paremmin näistä sisäisistä tutkimuksista. Voin antaa niistä kolmen neljän sivun yhteenvetoja. Niistä kerrotaan näiden, niissä kerrotaan näiden aktiviteettien sisällöistä, budjettivaikutuksista ja myös sisäisestä ja ulkoisesta arvioinnista, joita komissiossa on tehty. Ja tämä on sellainen tieto, jota olemme tarjonneet teille jo aiemmin. Ja ehdottaisin, että tutustutte kuuteen konsensusraporttiin, jotka ovat saatavilla. Siellä on yksityiskohtaista tietoa tästä asiasta. Vastasin jo luullakseni tähän kysymykseen näistä rahoista, joita eri lohkoille on jo myönnetty. Vuonna 2008 olimme käyttäneet 20 miljoonaa euroa ei vaan anteeksi, vuonna 2008 käytimme 10 miljoonaa euroa ja nyt meillä on 20 miljoonaa vielä jäljellä tähän ehdotuspyyntökierrokseen. No onko sitten olemassa jokin suhde varojen ja jäsenvaltioiden kyvyn toteuttaa ilmatilan lohkot välillä? Vastaus on että ei oikeastaan, vaan rahoitus, annettu rahoitus perustuu ainoastaan tähän tehtyyn ehdotukseen. Ja jos ehdotus on sitten kriteerien mukainen, niin sen takia sitten rahoituksen myöntäminenkin on aivan luonnollista, joten tällaista muuta suhdetta siinä ei ole. Mutta meidän tulee tutkia vielä sitä, onko tämä rajallinen rahoitus nyt käytetty tehokkaasti ilmatilan lohkoprosessin edistämiseen niissä kohteissa, joihin rahoitusta myönnettiin. Sitten tämä vuosi 2012 siitä, että se on se viimeinen määrävuosi, jolloin tämän järjestelmän on tarkoitus olla pystyssä. Se on realistinen määräaika. Eurokontrollin säännöt, joihin tässä viitattiin, ne saadaan tuossa kesän jälkeen. Eli vuoden 2010 puolivälin tienoilla. Tämäkin on alhaalta ylöspäin etenevä prosessi. Ne tiedot, joita ehdotuspyynnöistä saadaan, kertovat samaa. Meillä ei ole mitään tietoa, että mikä, mikään toiminnallinen ilmatilan lohko, että, että yhtäkään niistä ei saataisi kuntoon määräajassa. Kerron asiasta näin vain yleisesti mutta jos tästä asiasta on vielä lisää kysymyksiä, niin komissio varmasti toimittaa mielellään kirjalliset vastaukset koskien tiettyjä ilmatilan lohkoja. Tiedätte varmasti, että olemme sopineet, nimittäneet ilmatilan lohkoja käsittelevän koordinaattorin. Hän tarkastelee sitten rahoitusta ja hänen työnsä varmasti sitten edesauttaa toiminnallisten ilmatilan lohkojen toteuttamista jäljellä olevissa olevien puolentoista vuoden tai kahden ja puolen vuoden aikana. Miksi Slovakia ei ole mukana tässä? Slovakia on totta kai mukana tässä toiminnallisten ilmatilan lohkojen prosessissa. Lopuksi kuitenkin keskustelun lopuksi päätettiin, että Slovakia ei tule osaksi tätä hyvin rajallista rahoitettua päätöstä. Totta kai tämä pitää vielä tarkastaa, koska Slovakia on totta kai edelleen hyvin vahvasti mukana ilmatilan lohkoprosessissa. Ja sitten tämä sotilasasia, en, en vastaa siihen, koska en tiedä. Entä teollisuuden rooli näissä hankkeissa? No, sikäli kuin minä tiedän, niin näitä hankkeita valmistellaan yhteistyössä yksityisten eli teollisuuden tahojen kanssa – Eli tässä on yhteisrahoitusta, TNT-rahoista, eli yleiseurooppaista kuljetusverkkorahoista ja sitten yksityiseltä sektorilta. Eli siinä mielessä teollisuudella on totta kai hyvin tärkeä rooli. I, I replied it, why not BlueMed? BlueMed was funded in 2000. Miksi sitten BlueMedia ei rahoitettu 2008? Se on, äh, ilmenee näistä taustapapereista. Sitten Ajala kysyi, miksi fabeja, joitakin fabeja esitetty rahoituksen rahoitettaviksi, esimerkiksi Portugalin, Espanjan lohko. Rehellinen vastaus on en tiedä. Ehkä, ehkä katsottiin, että, että ei tarvitse tätä avustavaa rahoitusta. Arvelivat selviävänsä tämän lohkon luomisesta ilman lisärahoitusta. Tämä nyt on pelkkää arvailua. Täytyy tarkistaa tämäkin asianomaisten jäsen, jäsenmaiden viranomaisilta, jotka eivät ole näitä, tätä rahoitusapua luvanneet. Mutta kuten todet, voidaan todeta, tämä on aika kattava, kun me sitten 101-hankkeen no, toteuttaminen ja, ja rahoitustavoite ja kysymys on tietysti siitä, että onko meillä selkeitä selvityksiä, jos esimerkiksi 49 <clears throat> rahoitusaste, niin silloin 49 prosentin rahoitusaste se perustuu sitten tietysti eh, asianmukaisiin selvityksiin. Jos eh, hanke on supistunut ja siinä eh, ennakoitu toiminta on ennakoitu, supistuu, supistuu ennakoitua enemmän, eli silloin esimerkiksi tämä rahoitusosuus on sitten 42 prosenttia. Mitä tulee sitten äh, toiminnallisten ilmatilalohkojen äh, integrointiin tähän Balkanin äh, alueeseen laajemmin, Serbia, Montenegro, Makedonia, Kosovo, e-, eivät kelpaa tähän TNT-rahoitukseen. Bosnia, Herzegovina ja Kroatia ovat jo osana tätä tämän alueen lohkoa, mutta eivät silti tietenkään ole oikeutettuja TEN-rahoitukseen. TEN-rahoitustahan on tarjolla vain sitten tarjolla näille varsinaisille jäsen, jäsenmaille miksi Marokko ja Turkki eivät tämä, tavallaan vastauksena siihen. Ja noin toiminnallisestihan se olisi ja varsin järkevää, jos olisivat, mutta kun eivät nyt ole. Mutta tietysti eh, eh, eurooppalaisesta taivasta puhutaan. Tietysti Turkin eh, jäsenyyshakemusta hakemuksen pohjalta tai sitä taustaa vasten, niin sitten tietysti Marokolla on tämä yhteinen sopimus ilmailuviranomaisten kanssa. Eiköhän tässä nyt tullut jo vastatuksi lähes kaikkiin kysymyksiin, eli paitsi Maisnerin heikkouksia käsittelevään kysymykseen, mistä, miksi tätä tarvitaan. Koko eurooppalainen ilmatila perustuu tähän analyysiin tässä tietysti. Var, tietysti evaluatiota on me, meneillään ehkä välttämättä ei nyt juuri ole tarjolla, mistä, mistä nähdään sitten juuri tällä hetkellä, missä ne heikkoudet piilevät, mutta aiemmista sel- selvityksistä niin sitten löytyy. Ja, ja miten sitten yhteistyötä tehdään, se tapahtuu jäsenmaiden ilmailuviranomaisten ja, ja meidän kanssa, ja sitä tuosta tukea saadaan eri välineistä, te mukaan lukien, ja sitten kun meillä on tämä yleinen koordinaattorikin vauhdissa tässä, niin emme nyt varmaan äh, kaikkiin nyt tässä kyennyt vastaamaan, mutta niihin, joihin osasin, yritin vastata parhaan taitoni mukaan. <coughs> Kiitoksia, herra Pake.